Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikkiin. Huolimatta vähäisestä jäsenten lukumäärästä valiokunnassa johtuneet kai kansanpuolen ystävien oleskelusta Helsingissä, niin aloitetaan kokous kuitenkin. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen, jos ei ole mitään vastustettavaakaan esityslistan luonnos voitaneen hyväksyä muutoksi Kukaan ei vastustakaan. Eli näin hyväksymme esityslistan. Sitten muutama ilmoitusasia valiokunnalle. Ensinnäkin meille on tulossa työpaja aivot, uusi lähestymistapa aivotauteihin. Kolmas työryhmä järjestää sen. Terveystyöryhmä, ja siellä on Soledad Galeson Ruiz ja Alois Peterle vetämässä, ja 21. marraskuuta 10 puoleen päivään asti. Kaikki Ennevin jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan. Sitten tulkkaus tänään. Tulkkausta on tarjolla tänään 21 kielellä, lukuun ottamatta Viroa, Latviaa ja Iiriä. Ja sitten asiakirjat ovat sähköisesti tarjolla ja myös kokous on nähtävissä verkossa suoratoistona. Seuraavaksi kerron valiokunnalle käynnissä olevista toimintojen välisistä neuvotteluista liittyen tiettyjen muovitutteiden vaikutukseen ympäristöön. Aika tärkeä aihe, keskustelu, toimielinten keskeinen ensimmäinen epävirallinen kolmikantaneuvottelu kertakäyttömuoveista ja ehdotuksesta oli 6. marraskuuta parlamentitiloissa kokouksessa parlamenttineuvosto ja komissio kävivät ensimmäisen ajatusten vaihdon kaikkein tärkeimmistä osista lainsäätäjien kannoista. Sen jälkeen pidempiä keskusteluja käytiin useistakin asioista, muun muassa miten vähentää kulutusta, eli keinoin neljä artiklaa, liite yksi, A-kohta, rajoitukset, markkinoinnissa artikla 5, liite 1, B, mutta myös laajempi tuotteen vastuu. Kahdeksan artiklaa, liite 1, E ja sitten erilliset keräilytoimet. Yhdeksän artikla, liite 1, F-osa. Teknillisellä tasolla tarkistuksia käytiin myös läpi, jotta voidaan saada selvityksiä, jotta voidaan huomioida myös tekniset kysymykset. Toinen kolmikantaneuvottelu tästä aiheesta on tulossa 28. marraskuuta Brysselissä. Sitten ensimmäiseen varsinaiseen keskusteluun tänään. Yhteiskeskustelu nimittäin kyse on 2009 128 EU-direktiivin täytäntöönpanosta torjua kestävä käyttö. Me kuulemme EPRSn tutkimuksen esittelyn torjunta kestävä käyttöä koskeva täytäntöönpanokertomus. Tässä Jutta Guttelant on esittelijänä. No sitten, miten jäsenellä keskustelua? Antaisin puheenvuoron ensin EPRSn edustajalle. He voivat alustaa tutkimuksesta. 15 minuuttia teillä on aikaa. Tietääkseni te olette jakamassa tämän ajan useamman kesken, mutta kaiken kaikkiaan teillä on vartti aikaa esitellä EPRSn tutkimusta. Ja sen jälkeen esittelijät juuri saapui paikalle. Tervetuloa. Sitten parisittelijät, minkä perään muut jäsenet voivat osallistua keskusteluun. Myös Agrin ja PES-valiokunnan jäsenet. Eli EPRS, olkaa hyvä, 15 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. En käytä tässä tutkijoiden puheaikaa paljonkaan. Haluaisin vain kiittää esittelijää hänen tiimiään tuosta tämän tutkimuksen tekemisessä ja haluaisin kiittää myös ulkopuolisia tutkijoita ja ÖIRn johtama konsortiumia, muun muassa, jossa oli mukana myös Arcadia International. Alian, annan nyt puheenvuoron Daniel Taunille Traunille ja Helen Gornille, jotka jatkavat tarkemmin tästä aiheesta. Daniel, kiitos. Miran. Hyvät naiset ja herrat, yhdessä kollegani Helen Kornin kanssa meillä on suuri kunnia esitellä tutkimuksemme tulokset. torjuntaiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpano, siis direktiivi 2009-128 on kyseessä. lyhyen johdannon jälkeen, jos puhumme tavoitteista, puhumme sitten tutkimuksen metodologiasta ja sitten puhumme tutkimuksen päälöydöksistä ja lopuksi annamme luettelon suosituksia. Tutkimus tehtiin tämän vuoden maaliskuusta syyskuulle ja siinä oli kyse jälkikäteisarvioinnista. Keskityimme tämän direktiivin äh, lainsäädännön osaksi saattamista ja täytäntöönpanoa ja soveltamista keskitymme niihin, niihin siis, ja keskitymme myös kahdeksaan elementtiin tässä integroidussa tuholaistorjunnassa. Me käytimme metodologiaa, joka oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli se, että teimme tämän jälkikäteisarvioinnin direktiivin täytäntöönpanosta. Käytimme standardikriteerejä, jotka ovat relevanssi, johdonmukaisuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja eurooppalainen lisäarvo me käytimme tietojen keräyslähestymistapaa, eli teimme katsauksen yleisen kirjallisuuteen, mutta teimme myös kahden, kaksi kyselyä, toinen, yhden eurooppalaisille sidosryhmille ja toisen viranomaisille. Ja sitten teimme myös haastatteluita. Ja toinen vaihe oli se, että keskityimme kolmen asiaan. Ensinnäkin yhdenmukaistettujen riskiindikaattorin kehittämisen ja sitten direktiivin täytäntöpano, mutta tässä keskitymme pelkästään siihen, että tuholaisaine, torjunta-aineiden käyttö, käytön kieltämiseen tai rajoittamiseen tietyillä alueilla. Ja sitten kolmanneksi keskityimme torjunta-aineiden käytön vaikutuksiin ennen kaikkea juomaveteen. Tästä teemme tapaustutkimuksia valituissa kuudessa jäsenvaltiossa. Ennen kuin esittelemme tulokset näistä tapaustutkimuksista, haluaisimme eh, ensiksi johdannoksi muutamia huomioita tehdä. Tämä direktiivi kattaa uuden politiikan alueen, jota ei ollut aika, ei ole aikaisemmin säännelty. Ja siksi tämä oli uutuus mm, suurimmassa osassa jäsenvaltiossa Ja tämä vaikutti tietysti siihen, miten realistisia odotuksia voi olla konkreettisista tuloksista. Lisäksi pitää ottaa huomioon, että me olemme nähneet, että viimeisten kymmenen vuoden aikana on ollut tietty status quo Olemme tutkineet sitä ja olemme nähneet, mikä sidosryhmien ja julkisviranomaisten kanta on ollut tuona aikana. Se on pysynyt melko samana toiseksi äh, haluaisimme mainita, että vastausasteen näihin kyselyihin on ollut oikein hyvä äh, sidosryhmien kohdalla ennen kaikkea, mutta vain tyydyttävä, kun mitä tulee kansallisviranomaisiin. Sitten päälöydöksiin. Mitä tulee tähän relevanssiin, niin ensiksi voidaan sanoa, että direktiivin tavoite on edelleen aivan oikea, eikä ole tarpeen muuta lainsäädäntöä tässä vaiheessa, mutta jotkut kansalaisjärjestöt ehdottivat, että parannettaisiin tavoitetta ja lisättäisiin tavoitteeseen tämä tuholaisaineiden, torjunta-aineiden käytön että niistä riippuvuuden vähentäminen. Ja lisäksi pitäisi ottaa paremmin mukaan myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan tämä integroitu tuholaistorjunta. Ja sitten johdonmukaisuus, tämä arviointi osoittaa, että johdonmukaisuutta on kyllä olemassa verrattuna muuhun EU-lainsäädäntöön, mutta mitä tulee täytäntöönpanoon, niin pääongelma on se, että hyvin hitaasti vain hyväksytään uusia torjunta-aineita, jotka ovat vähäriskisempiä. Tämä on löydös joka, jota on jo korostettu muissakin tutkimuksissa. Ennen kaikkea mm, mm, tässä näissä kahdessa kasvinsuojeluaineiden käytön viimeisimmässä tutkimuksessa. Sitten tehokkuus. Tehokkuutta on ollut ennen kaikkea torjunta-aineiden käyttäjien koulutusten, koulutuksen kohdalla. Tässä on saatu konkreettisia tuloksia, Ö, mutta sitten taas mitä tulee riskien vähentämiseen, niin liian mm, vähä, vähässä määrässä jäsenvaltioita on todellisia konkreettisia tavoitteita tämän, tässä kohtaa. Tämä pätee ennen kaikkea direktiivin artiklan 15, eli integroituun tuolaistorjuntaan. Myöskään tätä integroitua tuolaistorjuntaa ei ole ymmärretty vielä viljelijöiden keskuudessa tarpeeksi. Kun sitten tämän, siirrymme tähän mm, vaikuttavuuteen, tehokkuuteen, niin pitää puhua myös resursseista. Resursseista on pulaa paitsi Ranskassa, resursseista, resursseista on pulaa myös tutkimusrahoituksen kohdalla, kun siis tutkittaisiin alternatiivisia tuotteita ja metodeita. Ja lisäksi voitaisiin tehokkaammin välittää, jakaa näitä hyviä IPM-käytäntöjä. Resurssi ei myöskään ole suorassa maatilakohtaisessa neuvonnassa. Ja sitten viimeinen kriteeri oli tämä eurooppalainen lisäarvo. Kukaan vastaajista ei sanonut, että, että parempia tuloksia voitaisiin saavuttaa ilman tätä direktiiviä. Sen sijaan kehuttiin kyllä sitä, että komission koordinoinnin avulla voidaan saada yhdenmukaisuutta aikaiseksi ja voidaan taata se, että on yhdenmukaisia sääntöjä. Nämä kolme tiimiä tulivat tutkimuksessaan seuraaviin johtopäätöksiin. Ensiksi, ensiksikin riskiindikaattorit. Komission velvollisuutena olisi kehittää yhdenmukaiset riskiindikaattorit ja meidän tutkimuksemme olemme tulleet siihen tulokseen, että kahta eri lähestymistä on kehitetty. Ensinnäkin yksinkertaisia ja kuvaavia indikaattoreita ja toisaalta mallipohjaisia riski, riskiindikaattoreita, mm, mutta asiassa ei ole edetty tarpeeksi. Yksi ongelma liittyy siihen, että torjunta-aineiden käyttötiedot ovat puutteellisia ja ei yhdenmukaisia. Se on yksi este näiden riskiindikaattoreiden kehittämiselle. Ja sitten me tutkimme riskin vähentämistä e, erityisillä alueilla. Tässä on kyse artiklassa 12 direktiivissä. Tällaisia rajoituksia on jo olemassa. Ne perustavat tämän e, PPP-asetuksen PPP-asetuksen säännöksiin eri, alue, eli alueilla tai tasoilla jäsenvaltioissa on tällaisia rajoituksia tai kieltoja. Esimerkiksi julkisilla, julkisissa, julkisilla alueilla on kierretty, kielletty torjunta-aineiden käyttö, mutta kansallisessa toimintasuunnitelmassa ei määrätä yksityiskohtaisista, yksityiskohtaisista toimista. Lisäksi me tutkimme vaarallisten kemiallisten aineiden löytymistä juomavedestä. Tästä on määrätty direktiivissä ei siis pelkästään kasvinsuojeluaineista, vaan myös muista kemiallisista aineista. Olemme myös huomanneet, että puskurialueita on per varallinen aine määrätty, mutta aloitteita on hyvin vähän jäsenvaltiossa, mitä tulee pensasaitojen istuttamiseen tällaisten pintavesien reunalle. Ja sitten äm, vielä sosiotaloudelliset ja ympäristötutkimukset. Niistä olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että tällaisia äh, tutkimuksia ei tässä vaiheessa tarvita, sillä äh, toteuttavissa kelpoista metodologiaa ei ole olemassa. tässä voidaan käyttää siis näitä raja-arvoja, vaikka niin näin ei saadakaan konkreettisia, konkreettisia tuloksia näistä vaikutuksista. Ja sitten seuraavaksi nämä suositukset. Ensinnäkin me eh-, ehdotamme, että kansallisten viranomaisten pitäisi olla johtaja-asemassa eikä pitäisi rajoittaa toimintansa pelkästään valvontaan pitäisi siis olla johtava voima tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Ja jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi yrittää tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä, eli esimerkiksi maatalous- ja muiden viranomaisten välillä, ja olla aktiivinen koordinaattori, joka koordinoi näitä toimia. Lisäksi pitäisi vaihtaa tietoja toimien välillä ja jäsenvaltioiden välillä. Näin voitaisiin kehittää välintä esimerkiksi lisätä tutkimushankkeita tai luoda, käyttää sellaisia foorumeita kuin esimerkiksi ERANET. Ja sitten kansallisten toimintasuunnitelmien tarkistaminen. Niin sen suhteen ehdotamme, että luotaisiin määrällisiä tavoitteita. Niitä ei ole nykyään kansallisessa toimintasuunnitelmissa. Ja lisäksi pitäisi ottaa mukaan toimikohtaisia aikatauluja mukaan lukien sellaisilla alueilla, jotka, joita direktiivi ei kata. Toiseksi suosittelemme, että kehitettäisiin edelleen tätä integroitua tuholaistorjuntaa. Me suosittelemme seuraavaa. Viranomaisten pitäisi ymmärtää, että integroidun tuholaistorjunnan kehittäminen vie aikaa ja suurelle yleisölle pitäisi tiedottaa siitä, että tässä on kyse pitkäaikaisesta investoinnista E, esimerkiksi kolmen vuoden aikana ei välttämättä saada vielä konkreettisia tuloksia aikaiseksi, vaan se vie kauemmin. Integroitua tuollaistorjuntaa pitää toteuttaa satokohtaisesti. Ja on totta, että toimet, jotka toimivat Puolassa, eivät toimi Espanjassa meidän pitäisi siis ottaa huomioon paikalliset viljely, olosuhteet. Akri, EIP e Akri, eli eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP Akri, olisi yksi mahdollinen yhteistyön muoto. Voisimme siis yrittää näin paremmin jakaa hyviä IPM-käytäntöjä. Ja sitten viimeiset suositukset vielä. Tarvitaan enemmän tutkimusta ja kehitystä Politiikan pitäisi siis investoida enemmän tutkimukseen ja kehitykseen ja meidän pitäisi lisäksi IPMn suhteen taata asianmukainen viestintä ja pitäisi ottaa kompensoida riskit ja kustannukset esimerkiksi tietynlaisilla tuilla ja vakuutuksilla ja markkinakannustimilla. Ja eli sitten miten voitaisiin kehitystä mitata? Me olemme sitä mieltä, että pitäisi kehittää malliperustaisia yhdenmukaisia riskiindikaattoreita. Jäsenvaltioiden pitäisi siis täydentää näitä olemassa olevia riskiindikaattoreita ja näin voitaisiin mitata yleistä, yleistä, yleistä edistystä. Ja komission jäsenvaltioiden pitäisi paremmin pystyä keräämään tietoa torjunta-aineiden käytöstä, jotta nämä tietokannat ovat sitten kattavia. Tämä siis, tässä siis meidän tutkimuksemme tulokset. Toivottavasti voitte lukea tämän raporttimme. Siellä on myös muita monia mielenkiintoisia tietoja. Tietysti vastaamme mielellämme kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitos. Thank you very much and also thank you for keeping the time. Kiitos, että piditte myös aikareista kiinni. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä Rova Jutta Gytteland. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos erinomaisesta raportista ja sen esittämisestä EPRSn puolesta. Minä voisin esitellä omaa mietintöni ja palaisin moniin asioihin, mitä kuulimme myös tutkimuspalvelulta. Tuholaisaineiden kestävän käytön direktiivi on ollut voimassa vuodesta 2012 ja tavoitteena on, että Euroopassa päästään kestävään torjunta-aineiden käyttöön vähentämällä riskejä, niiden vaikutuksia ihmisterveyteen sekä ympäristöön ja edistämällä integroitua tuholaistorjuntaa IPM. Toisin sanoen tämä direktiivi on avainasemassa – koska se on pääinstrumentti, jolla varmistetaan, että Eurooppa siirtyy kestävämpään maatalouteen, joka mahdollistaa sen, että ylläpidetään hyvä ruoantuotannon taso ja samaan aikaan sitten toksiset aineet pääsevät pois tai loppuvat maaperästämme. Mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikan puitteistoon sekä siihen, miten lupamenettelyt torjunta-aineille toimivat Euroopassa. Uskon, että nyt on ajankohtaista katsoa sitä, miten jäsenvaltiot tätä direktiiviä noudattavat. Minä perustan oman työni ja pohjaan mietintöni siihen arviointiraporttiin, jonka Euroopan komissio on tehnyt, sekä myös tieteellinen tutkimus EPRstä, josta juuri kuulimme. Paljon kiitoksia tämän lopputulosten esittämisestä. Nyt on selkeä näkemys tilanteesta direktiivin soveltamisessa, vaikka jäsenvaltiot ovat edenneet täytäntöönpanossa direktiivin osalta. Kokonaistaso täytäntöönpanossa on vielä kaukana tyydyttävästä. On paljon tilaa vielä parantaa tilannetta. Sen sijaan, että vähennettäisiin torjunta-aineiden käyttöä Euroopassa, niin itse asiassa eh, torjunta-aineiden käyttö on 90-luvun puolivälistä asti vakaasti noussut. Vaikka meillä on uusia eh, torjunta-aineita markkinoilla tarjolla, joita voidaan hyvinä pienenä annoksina käyttää, niin keskimääräinen torjunta-aineiden käyttö ei ole vähentynyt viime vuosina. Torjunta-aineiden käytöllä on merkittävä rooli tietenkin Euroopan maataloustuotannossa. Ylläpidetään kasvinterveyttä ja vältetään kasvisairauksia ja eh, tuholaisia – on kuitenkin tosiasia, että torjuntaiden käytöllä voi olla negatiivinen vaikutus ihmisterveyteen, ne vaikuttavat ekosysteemeihin ja vaikuttavat myös biodiversiteetin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja vähentävät myös hyönteispopulaatioita. Tämä on ongelmallista monestakin syystä. Tietenkin meidän on varmistettava ihmisten terveys ja ympäristön suojelu, että haitallisilta kemikaaleilta niitä suojataan, mutta torjunta-aineiden jäämät elintarvikkeissa voivat olla riski ihmisterveydelle Äh, niiden siirtyminen eläinrehuun voi olla uhka eläinten terveydelle ja voi johtaa siihen, että nämä torjunta-ainejäämät pääsevät myös ravintoketjuun. Ja vieläkin on tuholaistorjunta äh, aineita, äh, jotka ovat endokriinihäiritsijöitä ja niitä on laajasti saatavilla Euroopan laajuisesti. Nämä aineet pitäisi tunnistaa viimeaikaisten kriteerien pohjalta niin nopeasti kuin mahdollista ja torjunta-aineet, jotka eh, näitä hormonihäiriötä aiheuttavia vaikutuksia eh, sisältävät, niitä ei pitäisi päästä markkinoille. Kestävä torjunta-aineiden käyttö eh, se voi haitata myös elintarviketuotantoamme. Kaikki tietävät, että elintarviketuotanto riippuu paljon esimerkiksi pölyttäjistä. Jos nämä samat hyönteiset pölyttäjät kuolevat sen vuoksi, että todenta aineita ja kemikaaleja ei riittävästi käytetä. Tämä on todella vakava tilanne Euroopalle ja maailmanlaajuisestikin. Ja itse asiassa käy yhä selvemmäksi, että kohtaamme valtavan haasteen eh, pysäyttää ekosysteemien menettäminen ja luonnon monimuotoisuuden menettäminen. Viimeaikainen kattava WWFn tutkimus totesi, että noin 60 prosenttia kaikista nisäkkäistä linnuista ja monista muista eliölajeista on hävinnyt 70-luvulta lähtien. Ja viime vuotinen raportti osoittaa, että hyönteismäärät ovat vähentyneet jopa 75 prosenttia Saksassa yli viimeisen 30 vuoden aikana. Molemmissa tapauksissa tieteilijät viittaavat nimenomaan torjunta-aineiden käyttöön maataloudessa yhtenä syynä, miksi tämä massakuolema on tapahtunut, tämä massahävitys. Ja se on todella huolestuttava trendi. Jotta voitaisiin toimia kestävämmin, ei pelkästään tänään, vaan myös jatkossa, niin emme voi jatkaa samantyyppisellä torjunta-aineiden intensiivisellä käytöllä. Riippuvuus torjunta-aineista eh, hyönteisten torjunnassa ei ole yhdenmukaista kestävän maatalouden periaatteiden mukaan, koska pitkittynyt torjunta-aineiden käyttö johtaa siihen, että nämä tuholaiset tulevat eh, vastustuskykyisiksi näille torjunta-aineille. Eli tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät noudata riittävästi direktiivin sääntöjä. On selvää, että jotain edistystä on saatu aikaan. Esimerkiksi ruiskutusmenetelmien ähm, ja materiaalien suhteen ja koulutuksen suhteen ja miten levittää parhaiten näitä tor- torjunta-aineita, mutta loppujen lopuksi vaihtoehtoisten teknologioiden käyttöönoton edistäminen ja siihen kouluttaminen ei ole lähtenyt liikkeelle tyydyttävästi. Lisäksi puuttuu selkeitä ja määrällisiä tavoitteita jäsenvaltioista, niiden kansallisista toimintasuunnitelmista. 21 jäsenvaltioita on todennut torjunta-aineiden riskin vähentämisen indikaattoreita ja vain yhdeksän riskien vähentämisen. Vain viisi jäsenvaltiota on asettanut korkeatasoiset mitattavat ähm, tavoitteet ja neljällä niistä on tämä riskien vähentämistavoite. Tällainen määrällisten tavoitteiden puuttuminen niiden mittaamisen puuttuminen ja aikataulujen puuttuminen tarkoittaa, että on melkein mahdotonta arvioida kunnolla, minkälaista edistystä Euroopassa on saavutettu. Ja vielä lisäksi suurin osa toimintaohjelmista ei tarkenna, miten näitä tavoitteita saavutetaan ja miten saavutus mitataan. Edistystä puuttuu myös priorisoidulta integroidun tuholaistorjunnan ipm alueelta. Se on kulmakivi tässä direktiivissä ja sen tavoitteena on pitää torjunta-aineiden ja muiden interventioiden taso taloudellisesti ja ekologisesti oikeutetulla tasolla ja jotka vähentävät tai minivoimat vaaran ihmisterveydelle ja ympäristölle ja samalla priorisoiden fyysisiä, ei-kemiallisia, biologisia menetelmiä, jotta voidaan näitä kasveja suojella ja vähentää tuholaisia. Jäsenvaltiot eivät ole ottaneet omiin kriteereihinsä IPM, vaan sitä pidetään enemmänkin koulutusmenetelmällä maanviljelijöille, eikä ole mitään menetelmää, jossa valvotaan sitä, miten IPM-periaatteita noudatetaan. Integroidulla tuholaistorjunnalla on valtava potentiaali, jota ei ole otettu käyttöön, ja sillä voitaisiin torjua nimenomaan näitä tuholaisia. Ja on tärkeää, että jäsenvaltiot alkavat käyttää tätä IPMn työkalupakkia niin nopeasti kuin mahdollista. Yksi keino lisätä IPMn periaatteiden käyttöönottoa on ottaa tämän direktiivin sekä sitten yhteisen maatalouspolitiikan suorien tukien yhteys, liittää ne yhteen. Tällä tavalla voidaan luoda kannustimia ottaa käyttöön integroitu tuholaistorjunta. Mietinnössäni totean, että täytyy lisätä saatavuutta vaihtoehtoisille tuotteille, äh, matalan riskin kasvinsuojeluaineille esimerkiksi, koska samaan aikaan ne vaikuttavat kestävään mm, maatalous, maatalouteen ja mahdollistavat äh, sen, että maanviljelijöillä on enemmän vaihtoehtoja kasvintorjunta-aineiksi. Usein torjunta-aineita käytetään niiden hel- käytön helppojen, helppouden vuoksi, eikä tämä ole maanviljelijöiden syy, mutta he ovat tietenkin huolissaan siitä, että heidän satonsa kasvaa. Meidän pitää vaihtaa kannustinjärjestelmää niin, että maanviljelijät voivat vähentää torjunta-aineiden käyttöä ja siirtyä kestävämpiin, ei-kemiallisiin vaihtoehtoihin. Tutkimus ja innovaatio on välttämätöntä, jotta voidaan kehittää näitä vaihtoehtoja, jotta voidaan suojella ähm, kasveja tulevilta tuholaisilta ja sairauksilta. Ja se vähentäisi myös riippuvuutta torjunta-aineista ja antaisi vaihtoehtoja kasvinsuojelulle vähemmän riskisillä tuotteilla tai muunlaisilla torjuntamenetelmillä. Toinen merkittävä löydös on se, mikä liittyy harmonisoituihin riskiindikaattoreihin. Artikla 15 tässä direktiivissä kuvailee asiaa. Komissio ei ole kuitenkaan tällaista eh, harmonisoitua riskiindikaattorilistaa vielä tehnyt. Se johtaisi riskien vähentämiseen ja haitallisten eh, vaikutusten vähentämiseen sekä ympäristölle että ihmisterveydelle, ja näitä pitäisi voida kunnolla mitata ja vertailla mittaustuloksia jäsenvaltioiden välillä. Lisätyötä tässä tarvitaan. Ja vielä lopuksi tämän tyyppisen täytäntöönpanoraportin kohdealue on aika rajoitettu. Minä tuon, tulen tuomaan lisätarkistuksia lisätäkseni tiettyjä elementtejä tähän. Odotan kovasti myös tarkistuksia kollegoilta ensi viikon aikana ja odotan myös yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, jotta löydetään hyvä tasapainoinen lopputulos tähän työhön. Kiitän. Thank you very much and... Kiitoksia kovasti. Ja sitten muutamat kollegat eivät nyt tule läsnä, niin mennäänpä sitten suoraan Alden varjoesittelijän Rajan äyttämään. Very much, Kiitosta kovasti puheenjohtaja. Minä kiittäisin Gutteland ja hänen mietinnöstään. Minä odottelen tässä nyt hyvää yhteistyötä, jotta saadaan hyvä lopputulos myös. No en hajoa toista sitä, mitä esittelijä totesi, mutta todellakin muutaman asian kyllä ottaisin esille myös meidän tarkistuksissamme Aldesta, jotka sinne on saatava hyviä vähäriskisiä vaihtoehtoja. Sitä me olemme tivanneet jatkuvasti parlamentissakin, että, että saataisiin myös torjunta-aineet, jotka ovat vähäriskisiä. Ehkä niitä voitaisiin nopeuttaa ja pidä virkeyttää myös tuhoja hallintoa. Hallintaa, se pitäisi myös ottaa tähän yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ehkä vähän miettiä sitä vastaavana viherryttämiselle – oikeastaan tätä ajan takaakin, että monessa yhteydessä YMPssä meillä on tiukat ehdot vieryttämiselle, vieryttämiselle. Sehän on tietenkin aina mittatikusta kiinni, mutta minä haluaisin, että enemmän suorituslähtöistä lähestymistapaa ja nimenomaan tämä integroitu tuho ja torjunta on nimenomaan suoritukseen perustuvaa. Minä pidän kovasti siitä, että olisi enemmän tätä ekojärjestelmää tiettynä osana yhteisen maatalouspolitiikassakin, plus sitten IPM, siihen kuvaan sopi varsin hyvin. Sen sijaan, että olisi ekosysteemi, olisi tämä IPM laajempi ja sitten tämä mittatikkuperusteinen lähestymistapa vähäisemmässä osassa, kuten nyt on YMPssä liikaa. Ja sitten katsotaan, mikä on IPM-vaikutus, varsinkin tässä viljelyssä, kun ajatellaan ympäristöinnovaatioita ja teknisiä innovaatioita, niin siinähän on hyvä yhdistelmä. Myös sitä voidaan käyttää IPMssä. Ehkäpä IPMn yhtenä keinona voitaisiin käyttää myös kemikaaleja tai luomutuotteita, jotta voidaan sitten peltoja suojella. Pitäisi myös miettiä, että jos käytetään vähän aktiivisia aineita, niin riski voi olla jopa alhaisempi, vaikka kuitenkin edelleen käytetään korkeariskisempiä vaikuttavia aineita. Jos käytetään kovin paljon enemmän sitten vähäriskisiä vaihtoehtoja. Eli toimivaltaisten viranomaisten pitäisi miettiä, mikä se riski oikein on sen sijaan, että katsoo vain, että okei, tämä on haitallinen aine, tämä on vähäriskinen aine. Eli aina pitäisi sitten valita vähäriskinen aine. Täytyy miettiä tarkemmin, mikä on käytännöllinen vaikutus. Jos panna pieniä annoksia, mutta ollaan kuitenkin vaikuttavia, niin se olisi ehkä hyvä peruste sille, että edelleen käytettäisiin joita, joitakin korkeariskisempiäkin vaikuttavia aineita. Siitäpä kaikki, kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Rova Hasenkamp. Ja dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. kestävä kehitys ja torjunta-aine, niitä ei yleensä ei yleensä edes pitäisi käyttää samassa lauseessa, mutta tässä puhutaan nyt torjunta-aineen kestävästä käytöstä. Torjunta-aineita käytetään esimerkiksi satojen kasvattamiseen, mutta sillä, siitä maksetaan tietty hinta. Torjunta-aineita käytetään valtavia määriä, se vahingoittaa ihmisten terveyttä, saastuttaa, saastuttaa juomavettä, lähentää luonnon monimuotoisuutta ja myös vaarantaa te- terveän turvallisen elintarviketuotannon ja myös vähentää hyönteiskantoja. Nyt olemme saaneet hyvän tutkimuksen ja hyvän mietinnön. Mietinnössä äh, noudatetaan ennalta varautumisen periaatetta ja vaaditaan jäsenvaltioilta määrällisiä ja mitattavissa olevia tarvoitetta. Sekä otetaan myös nämä hormonihäiritsijät huomioon. Äh, ne ovat hyvin vahingollisia. Tästä kuitenkin puuttuu vielä jotakin. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siirtymiseen äh, kestävään elintarviketuotantoon sen sijaan, että käytetään tätä massatuotantoa. Odotan niin alla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa, jotta saamme tämän, tällaisen kestävän mietinnön aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia kovasti seuraavaksi. Muut jäsenet valiokunnassa tai Akrista ja Pestistä, jos jotenkin läsnä on. Rovari Vasi ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. No ensinnäkin minä haluaisin kiittää Rova Guttelandia. Minusta hänen alustuksensa oli kovin selkeä sen osoittamiseksi, että tässä nyt on kova kiire vähentää torjunta käyttöä. Minä haluaisin nyt kertoa kollegoille tutkimuksesta, joka on viiriteryhmässä tehty. Meillä oli yli 500 vapaaehtoista kuudesta Euroopan maasta – ja 30 torjuntaneita me testasimme. Ne hiuksia otettiin otoksina, se on tärkeää nimittäin. Jos ajatellaan, että on senttimetrin verran, niin se on altistunut kuukauden ajan. No mitäpä sitten löytyy? Kaksi eurooppalaista kolmesta on kärsinyt saasteista. Meillä on torjunta-aineita käytännössä keskimäärin yli 60 prosenttisesti eurooppalaisissa, kun niitä testattiin. Eli tilanne on vakavaa ei voida sanoa, että on valtavasti ihmisiä, jotka eivät ole saastuneita, vaikka sitten on. Ihmiset, jotka syövät luomua, niin vaikka hekin kärsivät sitten torjunta-aineista. Se on aika yllättävää kuitenkin, kun ajatellaan, minkä tyyppisestä pilantumisesta on kyse. Epronil, fipronil on maataloudessa ollut sitten 17 kielletty, mutta IPRSn e Kertomuksessa olisi kiva ollut kertoa myös, että ei ole kyse vain tuho, torjunta-aineista maataloudessa, vaan myös biosidit tulevat kyseeseen. Jos ajatellaan vaikuttavaa ainetta, fibronille niitä käytetään biosideissa. Ja tässä tehtiin mielenkiintoinen vertaus, että on isä, joka oli yhden verran saastunut, ja sitten lapset kolmenkertaisesti. Heillä oli nimittäin myös huivia, jotka olivat kaulassa ja sen kautta saastuneet. No sitten perifros se on kahdeksassa jäsenvaltiossa kielletty ja Ranskassa löytyy kuitenkin hiuksissa. Ja se pitäisi ehdottomasti kieltää. Olisin halunnut, että teidän selvityksessänne olisi ollut tästäkin. Ja sitten lopuksi, lukekaapa uudelleen tämäkin kertomus. Se on kyllä käytettävissä ja sen on tehnyt Strasburgilainen laboratorio. Se on kovin kiitoisaa myös ajatellen tätä saastumista. Ja nimenomaan teini-ikäiset, että 17-20 ovat kaikkien eniten kärsineet, että nyt on kova kiire, ja mitä totesitte, vaikutuksessa terveyteen, niin mikä kuva tästä Euroopasta syntyy? Minä voin taata, että kuva Euroopasta on sellainen maa, joka ei ihmisten terveyttä suojele. On, on satoja satoja torjunta-aineita. Osa on hormonihäiritsijöitä jo markkinoilla. Ja sitten on toimintaita kuin Eprifros, joka on syöpäaiheuttava ja niitäkin löytyy markkinoilta. Ja propikonazolit, joita löytyy myös otoksista. Syöpäaiheuttavia markkinoilta löytyy. Haluatteko eurooppalaiset kansalaiset tappaa? Minusta tämä on aika kevyt mielistä. Tämä on aika kevyt mielistä, että mitä ehdotatte. Teidän olisi pitänyt sanoa, nyt pitää ryhtyä kieltämään syöpäaiheuttavia, mutaatioita aiheuttavia tai hormonikäiritsijöitä. Nyt on kova kiire nämä porutaneet kieltä. Ja olisin halunnut, että olisivat iskineet komissionkin. Euroopan komission olisi pitänyt antaa kriteerit ja aika on kyllä laatia kriteereitä. Mutta nyt sitten kriteerilaalitossa sanotaan, että me haluamme vähentää riskejä liittyen hormonihäiritsijöihin. Eikö ne pitää kieltää, ne hormonihäiritsijät? Euroopan voima on, ja totta kai me Euro- vihreät olemme Eurooppa myönteisiä, että Euroopan pitäisi sanoa muulle maailmalle, että me terveyttä suojelemme paremmin. Minä olen esittelin energiassa, olisin halunnut, että teidän selvityksessä olisi todettu myös jotain tästä yleisestä hallinnosta. No, on maita, jotka ovat vähentämässä, kuten Ranskaa. Minä olen ranskalainen ja tiedän Ranskasta. Jo vuosien ajan on sanottu maanviljelijöille, että pitää vähentää torjunta niiden käyttöä. Ja mitä nyt sitten voidaan huomata viime vuonnakin, että lisää on käytetty. Haluttiin puolella vähentää myös näitä kasvinsuojeluaineita 25 mennessä ja nyt päinvastoin lisää käytetään ja miksi? Ei se ole maanviljelijöiden vikaa. Nimenomaan ah, äh, FDACO ja muut ammattiliitot pakottavat maanviljelijöitä käyttämään torjunta-aineitaan, koska he ovat kytköksissä suoraan myös näihin myyntikeskuksiin, jotka myyvät torjunta-aineet. Ja huomaatte hyvästi, että olisin halunnut myös puhuneet ylämpeestä. Miten voidaan hyväksyä, että YMP suosii tällaista laajaperäistä viljelystä? Ja no se perustuu torjunta käyttöön. Eli minä olen sitä mieltä teidän selvityksenne. No, siellä tulee näyttää, mikä tilanne on, mutta pitäisi jo hyökkäysasenne omaksua. Ja tässä pikkuhiljaa ihmiset tapetaan. Jos ajatellaan, miten kiire tässä on kansanterveyden takia, kuinka paljon syöpäepidemioita ja paljon muuta, se on nyt osoitettu. Ja sanotaan, no valtiossa pitäisi vähän vähentää. Ei kun pitäisi selkokieltä käyttää. Nämä tuhojat kielletään. Ja, ja Horisontti 20, 20 pitää tätäkin vielä eteenpäin ja sitten tuoda vähemmän myrkyisiä aineita markkinoille, mutta hyvänen aikaa. Minä olen sitä mieltä, että tässä minä häpeän Eurooppaa tässä asiassa. Kun käytätte torjutaan yhä enemmän vain maataloudessa ja puhutaan kestävästä maataloudesta, siis kestävää tietenkään kemianteollisuuden, joo, se pitää paikkaansa. Te puolustatte kemianteollisuutta, mutta ette siis ollenkaan. Ja minusta kollegan mietintö on hyvä, mutta vielä pidemmälle pitää mennä. Nyt on kova kiire kansanterveyden kannalta. Merci. Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, antaisin aihe rähyttämään. Just a short direction on... Ihan vain yksi oikaisu tuohon edellisen puhujaan. Olisitteko sitten myös valmiita kieltämään alkoholin? Short answer for the short. Nyt vastaus lyhyen kysymykseen. Alkoholin kieltäminen, jos lasillisen päivässä juotte. Siellä on antioksidantteja, jotka ovat myönteistä. Mutta totta kai, jos alkoholi kiellettäisiin raskaudenlaiselle tietenkin, mutta ei voi sanoa, että jos lasillisen juotte, siihen kuolee. Joo, lasillisen juotte klopifrodussia, tai apinkulosarsia, niin juokaapa, niin tiedätte sitten, missä kunnossa olette. Äh, no niin, päätetään tämä keskustelu. Näiltä osin kiitos. Se ei ehkä ihan suora liitty. tähän aiheeseen. Ehkä vielä herra Valtso sanoi viimeiset sanat. Köszönöm a lehetőséget, että. rövid a Kiitos puheenjohtaja lyhyt vastaus näihin, tähän huonoon kysymykseen. Ai entäpä alkoholi? Kaikilla on mahdollisuus ja vaihtoehto päättää omalta osaltaan, kuluttaako alkoholia vai ei. Kuitenkin tuholaistorjunta-aineiden suhteen, jos teillä on saastunutta ruokaa tuholaistorjuntamyrkkyjen vuoksi, ihmiset eivät välttämättä tiedä sitä, että elintarvikkeet sisältävät tai että heillä ei ole vaihtoehto. Tässä on valtava ero. Kiitos, ehkä varmaan kiinnostuneet oluelle kutsua tämän keskustelun jälkeen. Ei kun jatketaan. No niin. No tästähän on kehkeytymässä yhä innostavampi keskustelu. Äh, Tulen maasta, joka on tunnettu hyvästä viinistä, joten minäkään en haluaisi kieltää tässä alkoholia ihan sivuhuomautuksena. Lyhyesti vielä tästä äh, itse asiasta puhuisin tässä nyt Itävallan näkökulmasta, sillä meillähän me ö, olemme nyt puheenjohtajavaltio EU-ssa. Toivottavasti voi, ö, voimme olla mallimaa, mutta yhdessä asiassa emme sitä kyllä olla. Itävallassa maanviljelumaan määrä lisääntyy. I, ö, ö, tai itse asiassa maanviljelymaan määrä, ala on lisä, vähentynyt, mutta silti torjunta-aineita käytetään enemmän 90-luvulta lähtien tämä määrä on pysynyt samalla korkealla tasolla. Eli tämä osoittaa sen, että konventionaalisessa maanviljelyssä käytetään yhä enemmän torjunta-aineita, vaikka ollaan yritetty määrätä muusta. Meillä on ollut ympäristöohjelmia jo kauan, mutta emme ole nähneet kestävää kehitystä ollenkaan, vaan näemme, että tällaista vaarallista kehitystä on ollut Itävallassa, eikä valitettavasti tämä koske pelkästään Itävaltaa, vaan koko koko EUta käsittääkseni. Kiitos. Ja nyt antaisin puheenvuoron komissiolla. Herra Griffith, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia kovasti esittelijälle ja EPRSn selvityksen esittelystäkin. Esityksen yhteenveto on, että lainsäädäntö sopii tähän tarkoitukseen eri aloilla ja päätöksentekoon, mutta täytäntöpanossa on ongelmia. Joiltakin osin on viivästystä täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa, kuten myös toimissa, joita komissio on hoitanut. Haluaisin päivittää näitä tietoja, mitä komissio on ja jäsenvaltiot hoitaneet tällä hetkellä. Jäsenvaltiot ovat nyt siinä vaiheessa, että käyvät läpi omaa toimintasuunnitelmaansa. Me olemme kaikille jäsenvaltioille todenneet, että me tarvitsemme ja odottelemme kohennusta toimintasuunnitelmiin tavoitetaso korkeammalle ja jotenkin mitattavampia toimenpiteitä niin, että tavoitteisiin päästään. Eli tähän mennessä 11 jäsenvaltiota on toimittanut päivitetyn kansallisen toimintasuunnitelman. Kuvittelisimme, että muut loppuvuoteen mennessä hoitavat myös asian. Sitten arvioimme uudelleen toimintasuunnitelmia ja neuvostolle ja parlamentille tästä raportoidaan ensi vuonna. Nähdään sitten, ovatko jäsenvaltiot huomioineet ne odotukset ja kommentit, joita me olemme tehneet. Sitten IP, eh, yhdenmukaistettu riskiindikaattori mainittiin myös alustuksissa. Nyt meillä on tällä hetkellä saatu aikaan tällainen indikaattori. Siitä on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa myös kestävän kehityksen direktiivin ja komitean puitteissa, oikeastaan tänään nimenomaan kestävän käytön direktiivin puitteissa työryhmässä, niin se on ollut kuulemisessakin ensi viikolla ainakin tulossa niin, että voidaan äänestää tästä yhdenmukaistetusta riskinindikaattorista työryhmässä tammikuussa. Ja sen jälkeen se esitellään parlamentille. Eli indikaattori on nyt olemassa. Yritämme saada jäsenvaltiot suostumaan myös meidän ajatuksiimme. Sitten punaisena lankana oli IPM, integroitu tuhojatorjunta. Pitäisi saada hyvä arvio. Olemme kyllä samaa mieltä näiden huolien kanssa, että joskus on YMP uudistuksessa olisi ajateltu IPM yhtenä ehtona – mutta se edellyttää, että meillä on arvioitavia kriteereitä niin, että maanviljelijöitä voidaan tiloilla arvioida, että erot täyttyvät tai eivät täyty. Eli yksi suuri haaste ensi vuonna onkin, että tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja kehitellään tai niin, että voidaan taata, että kriteereitä voidaan tiloilla käyttää. Mutta sitä varten me olemme jo käyneet läpi edellisiä tutkimusprojekteja, 14 koulutuskurssiakin on jo käynnistymässä joulukuussa tänä vuonna jäsenvaltioiden kanssa. Siellä tilakäyntejäkin niin, että voidaan tilatasolla näyttää, miten se hoituu. Meillä on siis työryhmä myös varta vasten perustulossa ensi vuoden alussa, että kriteeri voidaan viilata. Täällä mainittiin myös riippumaton neuvonta, se on edellytys, että tällaisia neuvontapalveluja jäsenvaltiossa on viljelijöille. Ja siellä pitäisi antaa neuvontaa myös IPMstä. Mekin toivomme, että kunhan meillä on mitattavia kriteereitä, niin sitten tätä myöten menisi tietoa myös tiloille asti näiden neuvontapisteiden kautta. Ja kun aikaa nyt ei ole kovin paljon ja asia on kovin monimutkainen, niin todennäköisesti tämä riittää. No ehkä vielä voidaan mainita, että olemme samaa mieltä sen murheen kanssa, että pitäisi olla vääriskisiä tuotteita myös tarjolla. Komissio on toimintasuunnitelmankin laatinut. Meillä on oma työryhmä, joka liittyy valvontaan jäsenvaltioiden kanssa niin, että voidaan jäsenvaltioita rohkaista lisäämään niiden markkinoilla oloa ja myös käyttöä. Ehkä voisin sen verran selittää myös, että mitä indikaattoreita me kehittelemme nyt niin tarkoituksena on rohkaista jäsenvaltioita käyttämään vähäriskisiä tuotteita. Se perustuu torjuntaneiden myyntiin, mutta se on oikaisu, paino, painotus. Jos käytetään korkeariskisiä torjunta-aineita, varsinkin kastelun yhteydessä, niin sen painokerro on korkea. Ei se ole kyse vain siitä torjunta-aineen määrästä, vaan myös riskimäärästä. Jos käyttää korkeariskistä torjunta-ainetta, niin kerrankin on paljon korkeampi kuin vähäriskisessä. Eli arvioidaan muutakin kuin vain volyymiä, myös riskiä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt vielä EPRS voi lyhyesti reagoida tähän keskusteluun ja myös komission ehdotuksiin. Merci. Kiitos. Näissä kaikissa huomioissa en huomannut monia sinällä kysymyksiä, mutta yksi vastaus ehkä Rova Rivasille hänen kommentteihinsa. Hän nimittäin valitteli, että tutkimuksemme ei ollut tarpeeksi kunnianhimoinen hän puhui vaarallisten tuotteiden kiiltämisestä ja saasteiden leviämisvaarasta tai torjuntaan leviämisvaarasta tarkkailijana. Tässä nyt meitä tutkijana meillä oli kyse siitä, että tarkastelimme direktiivin toimeenpanoa ja tässä ei ollut kyse siis vaarallisten torjunta-aineiden kiellosta. Se ei ollenkaan kysyn, kulunut tämän tutkimuksemme kysymys tai tehtävän asetteluun. Me tutkijana, tutkijoina siis tarkastelimme tämän direktiivin toimeenpanoa ja niitä velvollisuuksia, joita direktiivissä on määrätty yksi pääkysymys tässä direktiivissä, direktiivissä on se, että innovoinnilla ja tutkimuksella on tärkeä rooli. Mehän puhuimme juuri äsken siitä, että ei ole tarpeeksi lu- käytetty vaihtoehtoisia torjunta-aineita, mutta näitä torjunta- vaihtoehtoisia keinoja ja torjunta-aineita pitäisi eka ensiksi keksiä, niitä pitäisi olla olemassa. monissa tapauksissa näitä vaihtoehtoja ei ole olemassa, joten niitä pitää kehittää ja se tietysti vie aikaa. Tässäpä kommenttini näihin puheenvuoroihin. Kiitos. Thank you. And... Kiitos. Ja sitten vielä esittelijä. Thank you. Uh... Kiitokset. Vielä kerran kiitän sekä komissiota että EPRS näistä esityksistä ja tutkimuksesta, joka on ollut minulle hyvin arvokas. Sain kannustusta valiokunnan keskustelusta tänään. Sain teiltä paljon tukea olla kunnianhimoinen ja ottaa vakavasti se kysymys, mikä liittyy ihmisterveyteen ja ympäristöön eh, liittyen torjunta-aineiden käyttöön. Tämä, tämän pitäisi olla vahva mietintö, jolla on vaikutusta direktiivin täytäntöönpanoon, ja että tuotaisiin uusia työkaluja sille, että tulevaisuudessa voimme elää terveemmin ja että se olisi parempi myös ympäristön kannalta. Olen itse hyvin huolissani tilanteesta, missä huomaamme, että hyönteispopulaatioita kuolee johtuen torjunta-aineiden intensiivistä käytöstä. Olen hyvin huolissani, kun kuulen koko ekosysteemin kohdistuvasta vaarasta ja eliölajien mm, häviämisestä torjunta-aineiden käytön vuoksi ja sain kannustusta todella tämän päivän keskustelusta sen suhteen, että ihmiset ovat todella huolissaan ihmisterveyteen vaikuttavista torjunta-aineista ja erityisesti nämä mm, hormonihäiritsijät ja niiden rooli. Kiitän paljon tämän päivän keskustelusta. Sain siitä paljon aineesta tulevalle työlle ja laadin tarkistuksia ja käyn keskusteluja myös varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos kovasti. Ja sitten määräaika tarkistuksen jättämiselle on 14, 13. marraskuuta kello 11 ja sitten äänestys tässä valiokunnassa 21. toinen tammikuuta täysistunnossa puolestaan toimitetaan äänestys helmikuun istunnossa 2019. Sitten vielä kiitäisin tästä keskustelusta ja voidaan mennä seuraavaan kohtaan. Täytyy tavallaan kertomus liittyen eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU-ssa ja sen ulkopuolelta annettuun asetukseen 1 kautta 2005. Tässä sitten valmistelijamme on Karin Kadenbach, joka saakin välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja Kiitos paljon. En tiedä, olisiko järjestyksen kannalta ehkä parempi, jos EPRSn tutkimuksesta ensiksi kuultaisiin vai haluaisitteko ensiksi kuulla minun kommenttini tästä lausunnosta? Mikä olisi siis paras järjestys? Okei, okay, tämän... not... Niin, en ihan ole vakuuttunut, että meillä edes on mitään, mutta jos tarvitaan, niin annetaan heille puheenvuoro ehdottaisin, että te aloitatte ja sitten käydään keskusteluja. Siihen voi osallistua sitten Ipärskin. Hyvän. Sitten vielä kerran kiitokset minun puolestani ja hyvää huomenta kaikille. Tässä on kyse lausinnosta ympäristövaliokunnalle eh, tuon eh, asetuksen 1-2005 täytäntöönpanosta. Siinä on kyse eläinten kuljetusta EU-ssa ja sen ulkopuolella. Ja tämän, tämän teemme siis työjärjestyksen artiklan 54 pohjalta. EUn sisäpuolella kuljetetaan eläimiä eh, ja myös EU-sta sen ulkopuolella kuljetetaan eläimiä joka päivä esimerkiksi teurastusta eh, tai eh, siittämistä varten. Ja tässä on kyse siis eläinten suojelusta kuljetusten aikana. Tässä on paljon eroavaisuuksia. On tullut edistystä, mutta ongelmia on edelleen paljon ja kiireellistä parannusta tarvitaan moniin kohtiin. Olin jo vuonna vuonna 2012 esittelijä, kun teimme valiokunta-aloitteisen mietinnön eläinten suojelusta kuljetuksen aikana. Ja minusta on kyllä surullista, että tuon vuoden 2012 jälkeen ei ole tullut paljonkaan edistystä. Nyt kysymykset ja ongelmat ovat edelleen saman, samat. Eläimiä kuljetetaan edelleen liian pitkiä matkoja ja pitkiä aikoja, eikä eläinten hyvinvointia oteta huomioon. Odotusajat EUn ulkorajoilla ovat edelleen pitkiä. Kun katsotaan, miten kuuma tämä kesä oli, niin voidaan kyllä olla varma, että siellä on ollut dramaattisia tilanteita ja lisäksi sääntöjä ei noudateta ollenkaan yhdenmukaisesti eläinten aikana. Tämä asetus tulee, on alun perin vuodelta 2005. Se on kaiken kaikkiaan vaikuttanut myönteisesti eläinten hyvinvointikuljetuksen aikana, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, että vakavia ongelmia on edelleen useita. On ö, harmi, että täällä on pelkästään nyt komissio paikalla, sillä jäsenvaltiot ovat tässä ensisijaisesti vastuussa. Ongelmat johtuvat nimittäin ennen kaikkea siitä, että täytäntöönpano, asetuksen täytäntöönpano jäsenvaltioiden tasolla ei ole ollut riittävää. Sitä ei ole oltu otettu tarpeeksi vakavasti. Täällä on nyt vain komissio paikalla. Valitettavasti useat komission vaatimat toimet ovat viivästyneet jopa viisi vuotta. Tämä on aiheuttanut ongelmia kuljetuksissa. Ne, olosuhteet, joissa eläimiä kuljetetaan, eivät ole tärkeitä pelkästään eläinten hyvinvoinnin kannalta, vaan myös meille ö, ympäristövaliokuntana on tämä One Health Approach tärkeä. Tässä ei ole kyse siis pelkästään eläinten hyvinvoinnista, vaan myös ihmisten terveydestä. Nämä asiat liittyvät niin tiiviisti yhteen, että tämä, tätä on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena eläinten hyvinvointihan on suoraan yhteydessä eläinperäisten elintarvikkeiden laatuun, joten tämä siis liittyy suoraan myös eläinten terveyteen. Epähygieniset olosuhteet kasvattavat esimerkiksi eläintautien leviämisen vaaraa. Yksi tärkeä seikka tässä lausunnossamme on se, että koska No, meillä on ollut todella rajoittavat rajo, tiukat rajoitukset lausunnon pituudelle, joten tässä on vaikea ottaa kaikkia seikkoja huomioon, mutta yksi ongelma ovat nämä ne tilanteet, joissa eri jäsenvaltiot ovat vastuussa reittisuunnitelmien hyväksymisestä ja tässä me huomautamme tästä ongelmasta kuljetusajat. No tämä on vanha vaatimus, josta olemme aikaisemminkin puhuneet. Me vaadimme, että kuljetusaikaa rajoitetaan kahdeksaan tuntiin ja tietysti myös lastausajat on otettava huomioon. Ja tässä ei ole väliä sillä, kun tapahtuu kuljetusvesi tai maanteitse on valitettavaa, että että eläimiä kuljetetaan usein hyvin huonoissa olosuhteissa ja tässä vaadimme siis parannuksia. Asetuksen mukaiset, mukaiset valvonnat ovat vähentyneet, vaikka samalla eläinten kuljetus on kasvanut me olemme sitä mieltä, että riskianalyysin pohjalta voitaisiin nyt tehdä tarkempi määritelmä siitä, miten, missä siis riskit ovat. Jäsenvaltioiden ja kuljetusyritysten pitäisi noudattaa tiukasti unionin tuomioistuimen tuomiota jonka mukaan tätä asetusta 1 olisi sovellettava viennissä myös EUn ulkopuolisiin maihin, joten jäsenvaltioiden pitäisi lisätä valvontaa myös tämän suhteen. Me tiedämme, että tässä on olemassa porsaan reikä, eli sitten kuljetuksia tehdään rajalle asti ja sitten siirrytään, ja nyt olemme miettineet, miten tätä lainsäädännön kiertämistä ja myös uuden tuomioistuimen päätöksen kiertämistä voitaisiin estää, miten voitaisiin siis löytää säännöksiä sitä varten, että unionin tuomioimisten päätöstä ei voida kiertää. Lisäksi me kehotamme komissiota tarjostamaan kannustimia karjan kasvattajille eläinten teurastamisen lähimmässä teurastamossa, jotta vältettäisiin pitkäkestoisia eläinten kuljetuksia. Komission tulisi esittää tätä varten myös innovatiivisia ratkaisuja. Monet karja alukset eivät olisi alun perin saaneet edes saada hyväksyntää tähän tarjoitukseen ja me vaadimme nyt jäsenvaltioita olemaan hyväksymättä karja-aluksia tai olemaan uusimatta niiden hyväksyntää, jos ne eivät täytä asetuksen, asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia. Me pyysimme vuodella 2008 komissiolta myös nostamaan sanktioiden määrää tai ylärajaa, ja nyt muotoilisin tämän hieman hieman eri tavalla, nimittäin sanktioiden ranka- rangaistusten taso on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Jossakin jäsenvaltioissa ne ovat vain kymmenesosa siitä, mitä toisessa maissa. Me aiomme tähän lausuntoon vielä tehdä täydennyksiä, varmasti tarkastusehdotuksia tulee useita, ja lisäksi me otamme huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Siinä, on, siinä käsitellään siis eläinten hyvinvointia ja se esitellään julkisesti ensi viikolla. Se varmasti otetaan sitten huomioon myös tässä lausunnossa. Mä kiitos paljon. Odotan illalla yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa ja uskon, että vaikka tässä on kyse niin sanotusti vain valiokunta-aloitteesta mietinnöstä, niin varmasti voimme tässä tehdä hyvää työtä eläinten hyvinvoinnin parantamisesti ja näin myös ympäristön suojelun parantamiseksi. parantamiseksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt puheenvuoron saa varjovalmistelijat ECRstä ensin. Herra Demesmakki. Ja, dank u wel. Uh, in de eerste plaats hartelijk dank aan collega Kadenbach. Kiitos. Ensinnäkin kiittäisin Rova Kadenbachia tästä lausuntoluonnoksesta. Voin vain sen verran todeta, että no yleisesti ottaen olen sataprosenttisesti samaa mieltä. Eläimet ovat tärkeillä siellä meidän luettelossamme ja varsinkin kun ajatellaan täytäntöönpanoon ja näiden suojelun kuljetuksen aikana, niin se on pitkään ollut meillä tärkeänä aiheena myös minullekin. Kun 2016 esitin tällaisen kysymyksen, esitin omat huoleni siitä, mikä on eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana, kun mennään kolmansiin maihin. Eläinten hyvinvointiryhmä on toistuvasti käynyt keskusteluja tästä. Moni asiantuntija on käynyt, olemme lukeneet selvityksiä, ja kuljetusajan lyhentäminen kahdeksan tuntiin on ainakin ollut tärkeä minun puolueeni toimissa. Olen kovin tyytyväinen, että komissiokin tai oikeastaan valiokuntakin on nyt tällaisen lausunnon laatinut ja olen kiitollinen Kaarin Kaadenpahin tekstiin. Voin tukea sataprosenttisesti sitä. Kuljetusajan lyhentäminen kahdeksaan tuntiin pitäisi panna etusijalle toiminnassamme. Sitä kyllä tuemme. Jos jonkinlaisia muutoksia minä tekisin yhteen kohtaan siellä, niin ehkä pitäisi lopettaa se, että tehdä erot kohtelu niiden eläinten kohdalla, jotka ovat menossa teurastettaviksi tai sitten suhteessa muihin eläimiin. Esimerkiksi kun ajatellaan jalostusta varten kuljetettavia eläimiä, niin ehkä olisi parempi, että olisi vain yksi luokka eläimiä kuljetuksen aikana. EPRSn selvityskin oikeastaan selvästi osoittaa, että täytäntöön pano voisi olla vielä paremmalla tasolla. Sen pitäisi olla paremmalla tasolla ja, ja näin sanotaan myös lausuntoluonnoksessa. Eli noin lyhyesti ottaen varmasti tulee vain pieni kourallinen lisäehdotuksia, mutta muuten hyvä luonnos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Seuraavaksi jälleen herra Höyttymä. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun äidinkieltäni tästä tilanteesta. Ensinnäkin kiitän esittelijää. Mielestäni tämä on erinomainen lausuntoluonnos. Olen seurannut keskusteluja eläinten hyvinvoinnin interryhmässä. Me varmasti kaikki olemme nähneet sen dokumenttielokuvan tilanteesta ja joka puolella maataloussektorilla tehdään ponnisteluita, jotta parannettaisiin eläinten hyvinvointia, mutta jossain, jostain syystä eläinten kuljetus on sellainen asia, joka jää aina huomiotta. Ja minä voin tukea monia kohtia tässä lausuntoluonnostekstissä, esimerkiksi ne tarkastukset, mitä pitää tehdä 2,3 miljoonaa verrattuna 1,3 miljoonaan, eli paljon jättää toivomisen varaa vielä siitä, kuinka paljon näitä tarkistuksia on ja kuinka harmonisoitua se toiminta on Euroopan laajuisesti. Kappaleessa yhdeksän viitataan joihinkin jäsenvaltioihin, jotka eivät juurikaan tarkkaile näitä rikkomustapauksia silloin, kun ne huomataan, ja toisissa taas määrätään tiukkoja sanktioita. Ja tässä on tiettyjä viejämaita, kuten herra Demesmarker sanoi vuodelta 2016. Suullisessa kysymyksessä hän viittasi tähän. Itse asiassa en ne voisi teitä nyt katsomaan tässä muualla, koska on ihan uskomatonta, miten eläimiä kohdellaan siinä vaiheessa, kun eu alueelta lähdetään usein eläinlääkärit, jotka eivät ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin, niin meidän pitäisi pitää kiinni siitä, että ei saa jättää mm, huomioimatta tilanteita. Eli eläinlääkärien pitää toimia vastuullisesti ja myöskin Euroopan unionin valvontaviranomaisten. Se, mikä on tärkeää, joka joskus voi olla hyvin ongelmallista, yhdistää tätä kuljetuslainsäädäntöä liikennelainsäädäntöön. Ja katson tässä kohti komissiota. Meillä täytyy olla kokonaispaketti. Emme halua, eh, että eh, eläinlainsäädäntö ja toisaalta kuljetuslainsäädäntö, niiden ristiriita aiheuttaa kärsimystä eläimille kuljetuksen aikana. Esimerkiksi nämä joissain maissa ei ole mitään kunnon lastauspaikkoja tai näitä tällaisia eläinten kokoamispaikkoja. Mitä voidaan tehdä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi, e, jos ei ole edes mahdollisuutta parantaa niitä surkeita olosuhteita, missä eläimet joutuvat olemaan kuljetuksen aikana? Eli tässä on paljon toivomisen varaa ja parantamisen varaa eläinten hyvinvoinnin suhteen. Ja täytyisi siis tehdä pakolliseksi, että on kunnolliset taukopaikat ja lepäämispaikat eläimille kuljetuksen aikana. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi Guesta, herra Eck. Danke, herr Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi suuret kiitokset lausunnon valmistelijalle Karin Kaanenpahille tästä loistavasta luonnoksesta. Hyvät kollegat, käytin tuon parlamentaarisen kesätauon siihen, että kävin itse katsomassa, miten eläviä, eläviä eläimiä kuljetetaan Kroatiassa ja Slovakiassa. Katson, katson siellä siis, miten tämä tapahtuu. Se, mitä näin paikan päällä, oli todella sokerava Koban satamassa Sloveniassa, siellä kollega Anja Haasekamp ja äh, eläintensuojeluaktivisteja oli paikan päällä myös, äh, ja siellä oli poliisi myös. Tässä näytti siltä, että poliisi itse asiassa äh, yrittää näitä kuljetuksia suojella, eikä EU-lainsäädäntöä. On todella uskomatonta, mitä meidän piti kokea. Me EUn E, Euroopan parlamentin e, jäsenenä meitä e, Slovenian poliisi kohteli täysin epäkunnioittavasti ja me, me kun yritimme ottaa kuvia ja videoita videota ja mitata eläinten lämpötilaa, meitä uhattiin, meitä uhattiin sakoilla ja passien takavarikoimisella ja meidät, meitä uhattiin myös siltä, että meidät kuljetetaan poliisiin poliisilaitokselle ja minulta otettiin, minulta otettiin myös passi mois, mutta me emme antaneet tämän estää itseämme. Jokainen rekka, jonka, jonka tarkastimme, huomasimme, että siellä rekan sisällä lämpötila oli aivan liian korkea. Joissakin rekoissa lämpötila oli yli 40 astetta ja eläimet kärsivät. Poliisi ei tehnyt mitään. Ja sitten kun me sitten kun me puhelimitse ilmoitimme näistä väärinkäytöksistä, kukaan ei tullut paikalle tarkastamaan rekkoja. Ja tältä e-, eläinten suojelu näyttää Euroopassa. Tämä on suuri häpeä. Mitä komissio sitten tekee? Komissio valehtelee meille ja kansalaisille ja olettaa, että suurin osa eläinten kuljetuksesta kyllä vastaa sääntöjä. Koban tapausten jälkeen jatkoimme Rasan satamaan Kroatiaan. Eläinkuljetukset eri EU-maista tulivat tuonne satamaan, jopa Lietuasta oli sinne tullut yksi kuljetus. Oli täysin järkyttävää, mitä siellä kuvasimme ja miten näitä eläimiä kohdeltiin. Vaikka yksi eläin esimerkiksi oli vakavasti lokantunut se silti raahattiin laivaan. On täysin käsittämätöntä, että tällaista tapahtuu niin sanotussa siviili, sivistyneessä Euroopassamme, eikä tämä ollut mikään yksittäistapaus. Videomateriaali, jonka siellä laadimme, aion äh, sen näyttää komission jäsen Andreo Kaitekselle ja Saksan televisiossa tämä materiaali myös näytetään. Ja sitten voitte kuvitella, mitä tapahtuu suuren yleisön äh, äh, keskuudessa. Tästä, tästä tulee varmasti paljon hässäkkää. Kyllä kansalaisten pitää tietää, miten eläimiä edelleen kohdellaan tänne valitut kansanedustajat kuitenkin aivan sulkevat silmänsä, kun yrit, pitäisi kiireellisesti parantaa eläinten kuljetuksia. Uskokaa pois, että nyt tässä on kiire tehdä parannuksia tässä parlamentissa. Muuten ei kukaan enää voi ikinä, ikinä edes mainita sanaa moraali. On, on nyt kyllä aika tehdä loppu tälle laillistetulle eläinten kidutukselle. Kiitos kollega Kahdenpahelle, tästä lausunnosta. Siihen ei vaadita juurikaan tarkistusehdotuksia. Odotan nyt innolla yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi EFDD, varjovalmistelija Rova Eevi. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin olen tyytyväinen, että saan tehdä työtä tämän lausunnon parissa. Minä olen siis varjo lausunnon laatija vetomusvaliokunnassa ja me saamme varmaan hyvän lausunnon, että toivottavasti maatalousvaliokunta sen huomioi sitten kokonaan. Tämä on tärkeä aihe, kun ajatellaan eläinten kuljetuksia, koska on niin paljon tullut ilmoituksia ja todellakin vetoomuksia kansalaisilta – monia kysymyksiä, tiedusteluja ja kansalaiset ilmiantavat näitä asioita. Ja totta kai taustalla on, ja hyvä muistaa tämäkin, tämä mietintö syntyy siitä, että puheenjohtajakokous ei halunnut, että oma tutkintavaliokunta olisi perustettu, kuten on tivattu. 223 edustajaa on pyytänyt sitä. Eli se hylättiin. Emme edes mahdollisuutta äänestyttää tästä niin, että tutkintavaliokunta olisi voitu perustaa täysistunnossa. Ja mielestäni se loukkaa kyllä kaiken kaikkiaan niitä demokratian oikeuksia ja periaatteita, joita pitäisi noudattaa tässä talossa. No mennäkseni sitten itse lausuntoon, josta nyt tänään keskustelemme. Olen tyytyväinen siihen työtä, työhön, mitä edustaja Kalipah on tehnyt. Se on hyvä perustaa. Se on teksti, joka toivottavasti menee sitten painokkaasti läpi myös parlamentissa, kun ajatellaan tätä asetusta, niin siellä on paljon puutteita ollut, varsinkin täytäntöönpanossa. Haluaisin tehdä myös selväksi sen, että kun ajatellaan minkälaisia millaisissa oloissa miljoonia eläimiä kuljetaan tänä päivänä, niin olot eivät ole kaksiset. Meidän pitää tuomita tämä niin, ettei loukattaisi niin räikeästi eläinten hyvinvointia koskevia standardeja. Meidän täytyy tuomita ennen kaikkea ne valvontaelimet, jotka pesevät käteensä tästä, viis veisaavat näistä oloista, joissa eläimet joutuvat matkustamaan. Toistan, kuten täällä on toistettu, että matkat ovat liian pitkät, lämpötilat liian korkeat, aivan käsittämättömän korkeat, ei ole ravintoa, ei juomaa. Eli meidän pitäisi saada jonkinlaista säännönmukaisuutta. Ja se on tullut ilmi myös näistä ilmoituksista ja vetomuksista. Ikään kuin ei ole mikäänlaista valvontaa. Myös suhteessa Itä-Eurooppaan. Turkissa ei ole mitään, kun ajatellaan, että se on oikeastaan pelkkää peitettä. Ei sellaista todellisuutta ei ole olemassakaan, mistä väitetään kertottavan. Ja se mukaan, että herra Andrew Quaitus olisi vastannut kirjeeseen, jonka lähetin jonkin aikaa sitten, että puhuttiin vain sääntöjen noudattamisesti, siis tyhjää puhetta kaiken kaikkiaan, ja sitä ei voida hyväksyä. Toistan, että tämä luonnos on erittäin hyvä lähtökohta. Olen kovasti samaa mieltä sen kanssa, mitä täällä on otettu esillekin erikseen. Vielä toistaisin muutaman seikan kuitenkin. Ehkä niitä voitaisiin vielä vahvistaa entisestään. Ehkä myös ottaa tähän mukaan tekstiin esimerkiksi se, ettei ole noudatettu lepoaikoja sääntöjen pohjalta, ei, se, että ei ole vettä tarjolla riittävästi, todellakin lämpötilat ovat ihan järkyttävän korkeat. Ehkä näitä voitaisiin yksityiskohtaisemmin käsitellä vielä lausunnossa. Totta kai mekin kannamme kortemme kekoon tässä e, mahdollisimman rakentavassa hengessä, niin että voidaan vielä vahvistaa tätä hyvää työtä, jota on tehty. Thank you very much. Kiitoksia kovasti sitten seuraavaksi. Muut jäsenet valiokunnassa. Rova Müller ensimmäisenä. Vielen herzlichen Dank. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää erityisesti Rova Kaadenbachia tästä lausunnosta. Tämä kertomus, sitähän käsitellään ennen kaikkea maatalousvaliokunnassa, mutta lausunnolla me pystymme kiinnittämään asiaan huomiota. Olemme nähneet, että meillä on olemassa asetus, joka on hyvin laadittu, mutta täytäntöönpanossa on kuitenkin paljon mahdollisuuksia kiertää näitä säännöksiä, joten eläinten hyvinvoinnin suojelussa ei ole päästy eteenpäin katsoin tätä tarkkaan ja yritin, ö, ähm, olen yrittänyt myös vaikuttaa jäsenvaltioihin, ö, äh, mutta tämä ei ole onnistunut ö, äh, valitettavasti. Odotusajat rajoilla ovat valtavia ja sitten nämä kokoontumis- tai kokoamispaikat, äh, kokoamispaikat eivät ole olemassa ollenkaan. Ja me tiedämme, että kun päästään EUn rajojen ulkopuolelle, niin ei siellä ö, kyllä noudateta ö, ähm, näitä ruokkimis- ruokimissääntöjä ja sitten vasikoiden kohdalla tämä on tämä tilanne vielä vaikeampi. Meidän on valvottava tarkasti sitä, että kahdeksan tunnin kuljetusaikaa ei ylitetä. Tämä on myös minun henkilökohtainen vakaumukseni. Me olemme tämän velkaa eläimille, mutta myös niille maanviljelijöille eli karenkasvattajille, jotka ovat huolehtineet hyvin eläimistään. Tämä on iso ongelma. Olen nähnyt, että maailmanlaajuisesti läänten suojelu esimerkiksi Australiassa ja Uudessa Seelannissa on edistynyt. Siellä esimerkiksi ei kuljeteta ollenkaan enää eläviä eläimiä. Komission ehdotukset no, ovat sinällään aivan ok, mutta ne eivät sinä kyllä edistä asiaa. Minä esitin komissiolle myös jo kysymyksen, onko onko komissio harkinnut sitä, että teuraseläinten kuljetusta kolmansiin maihin vähennettäisiin näin? Ei aiota tehdä, mutta myös eläinten suojelun pitäisi olla arvopohjaista. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, niin silloin meidän pitäisi olla rohka- rohkeita ja myös kieltää teuraseläinten vieminen EUn ulkopuolelle. Olen mm, myös sitä mieltä, että jos teuraseläimiä, teuraseläimet teurastetaan mahdollisimman lähe, lähellä kasvatuspaikkaa, niin sillä on positiivisia vaikutuksia myös lihan laatuun. Meidän pitäisi myös ottaa huomioon kollega Ekin nämä, nämä kokemukset. EUn sisälläkään kaikki ei ole kunnossa minun mielestäni ei ole hyväksyttävää, että tällaisia kuljetuksia edelleen tehdään. Kun puhumme rangaistuksista ja sakoista, niin haluaisin ehdottaa, että kun puhumme hiilidioksidin, hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä rekkakuljetuksissa, niin meidän pitäisi myös ottaa käyttöön korkeat sakot kun meillä on sakkoja myös hiilidioksidirajojen ylittämisestä, niin meidän pitäisi myös tässä kohtaa eläinten suojelun kohdan, kohtaa ottaa korkeat sakot käyttöön. Ja sitten kun karen kasvatustarkoituksessa viedään eläimiä EUn ulkopuolelle, niin sitä, sitä varten tarvitaan erityiset säännöt ja ö, muutoin pitäisi huolehtia siitä, että eläimet teurastetaan EUn sisällä. Ja täällä on herra Tel korvattu, eli seuraava puhuja. Äh, Kiitos. Vihreät myös sanoa sanansa eläinkuljetuksesta. Olen herra Taylorin edustaja, hän on tärkeässä varjojen kokouksessa, siksi puhun hänen puolestaan. Ja käytän tässä iPhonea, koska jaan hänen eh, näkemyksensä tässä. Eläinkuljetuksia ei pitäisi tapahtua ollenkaan. Haluaisin, että siirrymme elävien eläinten äm, ehm, äm, ehm, kaupasta suoraan pakatun lihan ja tuoreen lihan kauppaan. Tämä voisi vaikuttaa merkittävästi liikenteen määrää ja vaikuttaisi myönteisesti ympäristöön vähentämällä päästöjä sekä saasteita. Olen samaa mieltä lausunnon laatijan kanssa, että pitäisi kieltää kaikki yli kahdeksan tunnin kuljetukset, mutta minä tulen esittämään tarkistuksen, jossa tämä vähennettäisiin neljään tuntiin eläimille ja neljä tuntia teuraskuljetuksille olen tyytyväinen, että hän yhdessä Euroopan eläinlääkärien liiton kanssa on sitä mieltä, että eläimiä pitäisi lihottaa ja teurastaa samalla alueella kuin missä ne kasvavat sen sijaan, että ne pitkiä matkoja siirretään teurastettavaksi. Yksi keino on varmistaa alueellisten teurastamojen toiminnan jatku, jatku, liikkuvuus ja siis myös tällaisten liikkuvien teurastamojen, mobiiliteurastamojen käyttöönotto. Myöskin nämä raja-alueella tapahtuvat pitkät viivästykset ovat ongelmallisia. Esimerkiksi EUn ja Turkin rajalla ne voivat viedä jopa päiviä äh, kamalassa kuumuudessa, johtaa eläinkuolleisuuteen ja eläinten valtavaan kärsimykseen. Yhteisöjen tuomioistuin on omassa tuomiossaan todennutkin, että EU-kuljettajien on noudatettava määräyksiä asetuksissa aina kuljetuksen päätöspisteeseen saakka, vaikka se tapahtuu EUn ulkopuolella. Kuitenkin kamalat olosuhteet ja tilojen riittämättömyys kolmansien maiden raja-alueilla tarkoittavat, että tämä ei ole mahdollista. Siksi vetoan siihen, että kielletään elävien eläinten kuljetus kolmansiin maihin kokonaan. Meidän on myös vielä lopuksi katsottava, miten EU-maat rikkovat näitä sääntöjä. Eli haluaisimme toimenpiteitä, missä esimerkiksi paremmat ähm, mm, rekkautojen määräykset, paremmat eläinlääkäripalvelut käytössä ja että hallitukset käyttävät toimenpanovaltaansa asetuksen mukaisesti. Nimittäin kuljettajien, kuljettajilla on ollut mahdollisuus harjoittaa murhia ja mielestäni tästä, tämän pitäisi loppua nyt ja kiitän myös lausunnonlaatijaa hyvästä työstä tähän asti. Kiitos. Kiitoksia kovasti sitten Rova Haasemika seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Joka vuosi yli neljä miljoonaa eläintä, nautaa, sikaa ja myös miljoonia kalkkunoita ja lampaita kuljetaan pitkiä matkoja Euroopassa ja yli rajojenkin 90-luvulla. Näin TVssä dokumenttielokuvan siitä, miten eläimiä kuljetetaan esimerkiksi laivoissa Euroopan satamista. Se, mitä minä näin, pidän niin julmana, kammottavana – että minusta tuli eläinsuojelujärjestön jäsen ja nyt 30 vuotta myöhemmin oikeastaan mitään ei ole pystytty muuttamaan, ei todellakaan mitään. Komissio saattaa kertoa toki meille, että meillä on noudatettu Euroopan sääntöjä prosenttisesti. No kun se ei vain pidä paikkansa. Herra Ekkin kanssa kävin Kroatias, Kroatiassa ja Sloveniassa – Kävimme siis satamissa, jotka ovat meidän Euroopan unionin ulkorajoilla. Nähdään, miten kuljetus siellä tapahtuu. Sitä ei oikeastaan voida kuvailla. Kaikki rekat, jotka sinne saapuvat, kulkevat edestakaisin ja tuovat myös nuoria eläimiä, nuoria nautoja, vasikoita. Ja kaikki nämä rekat, jotka sinne saapuvat, jättävät noudattavat noudattaa kaikkia sääntöjä. Ei se ollut mikään sattuma, se tapahtuu joka päivä. Yhtenä aamuna tuli yksi rekka, silloin lämpötila aamuvaraisellakin oli jo yli 45 astetta Celsiusta. Ja jokainen, jokaisessa rekassa oli liian korkea lämpötila ja todella myös eläimet pyörtyilivät oli likaisuutta eikä ollut eläinlääkäriä läsnä, ei mitenkään siis hoidettu eläimiä. Vaikka poliisikin on kyllä paikalla, mutta suojelemassa paremminkin alaa. Ihmiset pidetään pois kadulta, ettei kukaan pääse lähellekään näkemään, mitä eläimille tapahtuu. Poliisi jopa pelottelee myös. Ja voin todellakin kertoa teille, että siellä on korruptiota poliisilaitoksessa. Tämä on rajat ylittävä ongelma ja tässä lausunnossakin tämä tuodaan esille. Eläimiä kuljetaan yhä enemmän, yhä vähemmän on puolestaan valvontaa, kuljetusmatkat ovat liian pitkät ja lupia annetaan, vaikka ei pitäisi antaa. Eikä kyse ole pelkästään verikuljetuksista. Mutta kun eläin saapuu Bulgariasta esimerkiksi Irlannin ensin rekkaan satamassa ja sitten laivaan ja satamasta toiseen – ja sitten jälleen rekkaan läpi Euroopan. Esimerkiksi Sloveniassa ensin lastetaan, sitten ehkä mennään toisen laivan Libanoniin tai Israeliin. Ja jälleen kerran, kun sinne saavutaan, puretaan lasti toiseen rekkaan, jotta päästään lopulliseen paikkaan. Ja tiedätte sitten, mitä siellä voi tapahtua. Komissio voi tietenkin väittää, että on riittävästi noudatettu sääntöjä, että ongelmat ovat vain yksittäisiä tapahtumia. Se ei todellakaan pidä paikkaansa. Ja, ja, ja minä en todellakaan voi hyväksyä, että tällaisia vastauksia annatte, niin että eläimet joutuvat kuljetetuksi näissä oloissa. No palatakseni sitten lausuntoon. Kuten EPRS on todennut itsekin selvityksessä, niin on kyse teuraselämistä enemmänkin. Ja herra Demesmarkki viittasi, ei tässä ole jalostuselämistä kyse niinkään. Mutta puutteena se on myös tässä, kun ajatellaan jalostuseläimiä, varsinkin tiinen olevia nautoja tai jopa vasikoitakin, niin silloin kun vielä imetysaika, jotka vasikat eivät ole vielä irtaantuneet emostaan, ne niin eivät tiedä miten juoda tai mitä juota, eikä edes vettä ole tarjolla. Minä olen sitä mieltä, että siihen pitää kiinnittää myös huomiota lausunnossa. Ja ehkä tästä puuttuu myös yksi tärkeä ratkaisukeino, eli se, että pitäisi olla vähemmän kuljetuksia, enemmän valvontaa. Kuljetusaikaa pitää leikata reilusti ja pitäisi ehkä kieltää vieminen rajon ulkopuolelle Euroopan unionissa tai sitten miettiä myös teurastusta, enemmän ehkä teurastamoja. Mutta me onnistumme tässä eläinten hyvinvoinnin kohentamisessa, jos vähennämme myös sitä kärsimystä teurastuksen yhteydessä niin että voisimme miettiä palvontaa myös koko elintarvikeketjussa. Ehkä enemmän vihannespohjasta ravintoa, vähemmän eläinpohjasta. Kun ajatellaan, mitä viime vuokon aikana on tahtu, niin yli 220 edustajaa kaikista ryhmistä eri maista halusivat tutkintavaliokunnan, joka paneutuisi eläinten kuljetukseen. Tämä lausunto on nyt alkua sillä, mutta se ei välttämättä ikävä kyllä ole piste tälle kuljetusten pituudelle komissio ja jäsenvaltiot osoittelevat toinen toisiaan ja sitten mikään ei muutu. Jos me vakavasti otamme tämän aloitteen, niin varjoesittelijänäkin valmistelijana meidän täytyy myös TRAN ja agrivaliokunnassa inttää entisestään ja toivottavasti myös ENVI-valiokunnassa noudattavat meidän suosituksiamme. Kiitoksia kovasti. Ja sitten henkilökohtainen huomio myös minulta, ei puheenjohtajana, vaan yksittäisenä jäsenenä. Minä vain sanoisin kiitos valmistelijalle ja varovaiset valmistelijat, jotka tämän asian parissa tekevät työtä. Minä olen pitkään ollut vakuuttunut siitä, että pitkät eläinkuljetukset EU-ssa on kaikkein pahin teurastama, mitä meillä voi olla Euroopan unionin rajoilla komission ja toimintelinten reaktiot ja sen valtioidenkin reaktiot oikeastaan vain pahentavat ongelmaa, eivät ratkaise sitä. Minä todella toivon, että tämä keskustelu ja tämä valiokunta mietintö ja kaikkien työtämän parissa myös johtaisi parempaan täytäntöönpanoon nykyisessä asetuksessa, mutta niin, että saataisiin tiukempia sääntöjä eläinten suojelemiseksi. Sitten viimeisenä, mutta ei lähimpänä puheenvuoron saa Rova Gutteland. Ja sen jälkeen vielä komissio voi reagoida. Olkaa hyvä. Thank you and kiitokset ja kiitän Karin Kadenbachia erinomaisesta lausunnosta. Minä olen samalla kannalla kuin te puheenjohtaja. Olen todella huolissani ja tuntuu siltä, että kollegat jakavat tämän turhautumisen tilanteen tämän hetkiseen tilaan. Kun puuttuu lainsäädäntöä, silloin voi tuntua siltä, että turhautuu siihen, että ei ole, mutta kun on lainsäädäntöä, jota ei kunnioiteta, niin silloin turhautuminen on erilaista. Siihen liittyy myös kyyninen elementti, ja nyt pelkään, että lainsäädäntö, kun sitä ei kun se ei ole riittävän vahvaa ja sitä ei kunnioiteta, niin silloin se itse asiassa hidastaa eh, edistymistä asioissa. Kollegat mainitsivat myös sen turhautumisen, että kun jo 30 vuotta on taistellut tämän lainsäädännön puolesta ja tilanne ei ole muuttunut eläinten kannalta miksikään. Olen myöskin hyvin saanut kannustusta siihen kollegalta, koska meillähän on eläimiä, jotka tuntevat ja tiedämme, että ne kärsivät kuumuudesta, veden puutteesta, ne sairastuvat kuljetuksen aikana. Siellä on myös nuoria eläimiä mukana, jotka tarvitsevat vielä emojaan ja minä vihastun kovasti, kun ajattelen, miltä se todella näyttää käytännössä jäsenvaltioissa. Minä uskon, että kansalaiset ovat myös puolellamme. Olen varma, että jäsenvaltioissa on niin paljon ihmisiä, jotka eivät ole sitä mieltä, että tämä on riittävällä tasolla ja haluaisivat vahvistaa lainsäädäntöä sillä tavalla, kun Kaaren tässä esittää ja haluan vahvempia, tiukempia määräyksiä kannattaa, ettei tilanne jatkuisi päiväisellä tolalla. Tämä on hyvin tunteisiin menevä aihe, mutta on kannustavaa nähdä ja kuulla, että monet kollegat haluavat muuttaa tilannetta. Kiitän Kaarenia ja kaikkia kollegoita. Kiitos ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja Anna Ramirez Vela, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tästä lausunnosta. Tämä on hyvä ö, teksti, hyvin tasapainoinen sellainen ja se on hyvä lähtökohta. Olette varmasti kuulleet tämän aikaisemminkin. Eläinten kuljetus ö, on yksi prioriteetteja, prioriteeteista komissiolle, mitä tulee eläinten hyvinvointiin. Me olemme tietoisia siitä, että täytäntöönpanon suhteen on olemassa enemmän, enemmän edelleen ongelmia, mutta kuten lausunnossakin sanotaan, edistystä on tullut ja me todella komissiossa uskomme että tilanne on edelleen huono tietyillä alueilla, mutta edistystä on tullut ja jos asetus pannaan täytäntöön niin kuin se pitäisi panna täytäntöön, se suojelee eläimiä. Komissio mm, on yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja kuljetusyritysten kanssa monella rintamalla. Joissakin yhteistyössä on kyse tästä viennistä EUn ulkopuolelle ja joissakin sitten pitkistä kuljetuksista. Me käytämme tätä foorumia, mutta myös näitä yhteyspisteitämme. Odotamme innolla parlamentin lopullista mietintöä. Kiitos. Kiitos. En tiedä, Kaarin, haluatko vielä jotain sanoa komissiolle ehkä? Ole hyvä. Ähm, ja herzlichen. Kiitos paljon. Minäkin olen vakuuttunut siitä, että komissio tässä asiassa yrittää edistää asioita ja yksittäiset MEPit varmasti myös kääntyvät omien jäsenvaltioidensa puolen. Kuten sanoin, tilintarkastustuomioistuimen kertomus tulee muutaman päivän kuluttua. Siinä ei ole kyse pelkästään eläinten kuljetuksesta, vaan yleisesti siitä kysymyksestä, miten voimme edistää eläinten hyvinvointia, mikä sitten taas edistäisi e, ihmisten terveyttä. Tässä on vielä paljon parantamisen varaa. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun tänään, kuten Jute Minäkin olen hyvin turhautunut, kun näen, mikä tilanne on paikan päällä, mutta samalla minua kyllä rohkaisee, rohkaisevat kollegoiden kommentit. Olen vakuuttunut, että saamme yhdessä asiaa edistettyä. Toivon myös, ja kuten kollegani, kollegani täällä myös sanoivat, tai muut, muutkin kollegat ovat. Minäkin olen jäsen maatalousvaliokunnassa ja siellä tietysti yritämme saada monet meidän näkemyksistä menemään läpi. Odotan innolla yhteistyötä, sillä uskon, että tässä voimme ottaa merkittävän askeleen kohti Eurooppaa, joka todella ottaa eläinten eläinten hyvinvoinnin vakavasti ja näin myös suojelee ihmisten terveyttä. Kiitoksia kovasti. Sitten aikataulusta. Määräaikatarkistusettämiselle on 18. marraskuuta kello 6 äänestys Envissä 6. joulukuuta ja sitten Agrissa 21. tammikuuta. Ai 14. 14. marraskuuta on määräaika tarkoitus jättämiselle. No, no. Niin ymmärsin, että sanoitte 18. And then we move to the next item. Sitten seuraava kohta. Kiitos tästä keskustelusta. Eli eurooppalainen vihreämpien kaupunkien teemavuosi. Päätöslauselma esitys. Ensinnä puheenvuoron saavat yhteisesittelijät ensimmäisenä. Rova Schaldemose. Tusen tack för det. Ja siger Petikainen, hun er jo nok hjemme i... Kiitokset. Tiedän, että Sirpa Pietikäinen on Helsingissä EPPn kongressissa, mutta tässä päätöslauselmaesityksessä nostetaan esille kysymys siitä, että tarvitsemme tukea sille, että nimeämme 20 vuoden 2020 teemavuodeksi vihreämmille kaupungeille ja voimme keskittyä siihen tukeaksemme kaupunkeja viherryttämään toimintaansa. On ympäristöllisesti kannattavaa ajatella näin ja ilmaston kannalta myös, jos kaupunkimme ovat vihreämpiä, luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä ja parantaa, vähentää veden mm, hukkaamista ja veden kulutusta ja varmistaa, että saamme puhdasta vettä ja suojelemme samalla ympäristöä. Ja mitä tulee hiilidioksidirajojen noudattamiseen, sekin helpottuu ja esimerkiksi lämmön tuotanto näiden toimenpiteiden kautta helpottuu. Nämä kaikki liittyvät ilmastomyönteiseen politiikkaan ja niin ollen ne ovat erittäin kannatettavia. Tähän liittyy myös terveysulottuvuus jos vahvistamme kaupunkien viherryttämistä. Esimerkiksi melusaaste, joka on ongelma monille kansalaisille kaupunkialueilla ja ilmansaasteet myöskin, voimme viherryttämällä kaupunkeja parantaa tätäkin tilannetta. On siis järkevää tukea kaupunkeja tulemaan vihreämmäksi, ympäristöystävällisemmiksi ja Euroopan mm, teemavuosi tästä aiheesta voisi mahdollistaa sen, että keskitymme siihen ja voimme ottaa oppia toisiltamme. Pyydän komissiota toimimaan tässä asiassa, koska me uskomme, että hyvien käytänteiden, hyvien ideoiden jakaminen on hyvä keino oppia enemmän niin, että yhdessä pääsemme kestävämpiin ratkaisuihin ja toivon, että komissio auttaa meitä varmistamaan, että näin tulee tapahtumaan monien aloitteiden kautta voimme tukea näitä aloitteita eh, ja niiden kautta siirtymää vihreämpiin kaupunkeihin. Voimme vaihtaa kokemuksia niin, että yhdessä meistä tulee ympäristöystävällisempiä kaupungeissamme. Toivon tukea tälle päätöslauselman esitykselle. Tässä on paljon ympäristö, terveys ilmastoetuja ja hyötyjä ja se vaikuttaa myönteisesti kokonaisuudessaan siihen, miten elämänlaatua kansalaisittemme osalta voidaan parantaa. Toivon, että tuette tätä päätöslausumaesitystä. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi. Rova Wisniewska, olkaa hyvä. Eh, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. naiset ja herrat, minusta ajatus vihreämistä kaupungeista on erinomainen aloite. 70 prosenttia kansalaisista asuu kaupungeissa. Minusta ajatus vihreämmistä kaupungeista on varmasti hyödyllinen myös, kun viemme eteenpäin kaupunkien kestävämpää kehitystä. Kaupungista tulee ihmisystävällisempiä. Kun kehitystä ajatellaan, niin pitäisi miettiä myös eri näkökohtia kaupunkielämisessä ympäristöasiat, taloudelliset ja sosiaaliset asiat, kuten myös kulttuuri. Ne ovat kytköksissä toisiinsa. Ja jos nimenomaan nähdään tämä kokonaisuutena, niin silloin voimme myös onnistua hankkeessa. No, entäpä varat? Se, mitä on nyt annettu kaupunkin elävyttämiselle, niin sen täytyy kulkea käsi kädessä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kanssa – tämä hanke kohti vihreämpiä kaupunkeja voi vaihdella maasta toiseen. Esimerkiksi mikä on Puolan strategia tässä ollut? Tällä hetkellä meillä on Puolassa pantu etuselle ohjelma, joka liittyy puhtaaseen ilmaan. Hallitus on varannut 24 miljoonaa euroa tähän hankkeeseen 2018-2029 kaudelle. Koko hanke maksaa yli 30 miljardia kaiken kaikkiaan. Puhtaan ilman ohjelman tarkoituksena on lisätä energiatehokkuutta asunnoissa niin, että esimerkiksi käytetään parempaa lämpöeristystä hyväksi. Niin ikään lämmitysjärjestelmiä uudistetaan. Meidän on syytä muistaa, että Päästöstä voidaan päästä eroon myös, kun mietitään lämmitystä laajemmin. Voi olla nimittäin, että näin päästäisiin paremmin myös Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Tässä yhteydessä haluaisin myös kiittää kaikkia siitä, että olette tukeneet minun tarkistustani. Siinä kun ETS-järjestelmä aikanaan uudistettiin, tässä tarkistuksessahan etusijalle pantiin nimenomaan kaukolämpö. Puolassa on pyritty pääsemään muun muassa kaupunkeihin niin, että päästään eroon äh, huonosta ilmasta. Ja voi olla, että lämmitysjärjestelmien kehittäminen ehkä kohentaisi myös ilmaa. Thank you. Uh, Kiitos Aldesta. Rova Jäätemäki. Thanks. Uh, I would like... Kiitokset. Kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet päätöslauselmaesityksen laatimiseen. Tervehdin aloitetta vihreämpien kaupunkien teemavuodesta. Näin voimme jakaa parhaita käytänteitä ja kokemuksia Euroopan laajuisesti. Suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa ja sen vuoksi suurin osa maailman resursseista myös käytetään kaupunkialueilla. Se, miten kaupungit ovat järjestäytyneet, ovat meidän, meidän työmme ytimessä, kun torjumme ilmastonmuutosta. Minkälaisia mahdollisuuksia kaupungit tarjoavat kaupunkilaisille elää kestävästi, kierrättää tehokkaasti, harja, harrastaa urheilua, äh, äh, minimoida autojen käyttö ja käyttää älykkäitä ratkaisuja hankinnoissa esimerkiksi. Nämä kaikki hyödyttävät yhteiskuntiamme. Me löydämme uudelleen vanhan totuuden. Viheralueella vietetty aika, vihreässä infrastruktuurissa vietetty aika tuo mukanaan myönteisiä terveysvaikutuksia, kuten edeltävä puhuja sanoi. Siksi meidän on lisättävä viheralueita kaupunkialueilla. Vihreä suojelee sekä ääri kuumuudelta, mikä on usein tiheästi asutuissa kaupungeissa ongelma. Sivuvaikutuksena vihreämmät suurkaupungit motivoivat ihmisiä liikkumaan enemmän, ja sehän on terveellistä kokonaisuudessaan maailman suurkaupungeissa, kuten Barcelonassa ja pienemmissä kaupungeissa, kuten vaikka Suomen Lahdessa. Meillä on aloitteita holistiselle muutokselle, missä kaupunkiympäristöä ajatellaan uudelleen. Innolla odotan ja haluan auttaa sellaisen foorumin laatimisessa, missä näitä aloitteita yhteisesti käsiteltäisiin. Kiitos. Kiitos kovasti sitten vihreästä ryhmästä. Herra Eickhout. <clears throat> Kiitos. Minäkin olen tyytyväinen tähän aloitteeseen. Minun odotukseni tälle aloitteelle on se, että kaupungeistamme tulee todellisia edelläkävijöitä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, äh, sillä kolme neljäs osaa e, eurooppalaisista asuu kaupungista esikaupungeista ja juuri noille alueille me tarvitsemme kestäviä ratkaisuja äh, sivilisaation ongelmillemme. Kaupungille tarvitsevat hyviä ratkaisuja, jotta ne voivat tarjota hyvää elämänlaatua ja jotta ne voivat reagoida tulevaisuuden haasteisiin kaupunkien viherryttäminen olisi tärkeä askel. Yksi esimerkki ovat ympäristöystävälliset julkiset hankinnat. Tämä olisi kilpailukykyinen ratkaisu ja näin voisimme myös vaikuttaa paikallisen talouden arvoketjuihin ja luoda kestävää kehitystä. Ihmisten keskittyminen kaupunkeihin aiheuttaa usein vakavia ympäristöongelmia, joita emme voi enää sulkea silmiämme. Siksi toivon EUn päätöksentekijöiltä, että edistetään tätä uutta aloitetta kaupunkilaisten hyväksi ja, jotta voimme myös luoda enemmän tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Kiitos. Thank you, Kiitos anteeksi tästä väärinymmärryksestä. Tämä oli EG-ryhmästä e ja nyt sitten vihreitten kanta, jonka esittelee Reikaut. Uh, thank you, Mr. Chairman. You know, Mr. Eko, Eckhout, what's the difference? Ek, Eckhout, eipä ole paljon eroa siinä, kiitos. Puhuhan siinä erona on. Minä haluaisin kiittää tästä päätöslauselmasta minäkin, kuten kollegatkin ovat todenneet, niin todellakin me tajuamme yhä paremmin sen, että jos mietitään toimintaa ruohonjuuritasolla, niin eniten tapahtuu kaupungeissa. Ei ole kyse vain Euroopasta. Katsokaapa muualle maailmaan, Yhdysvalloissa. Sieltäkin tiedetään, että keskushallinto sanoo, että me vahvistamme, tuemme Pariisi, Pariisia, emme hyväksy, mutta loppujen lopuksi Yhdysvalloissakin kaupungit ryhtyvät toimiin. Siellä on liittoutuma, sen puolesta ollaan Pariisissa mukana ja tämä saa enemmän huomiota ja loppujen lopuksi saada myös tuloksia vähentämisessä aluetasolla. Euroopassakin on kaupunkiliittoumia. Ne ovat kiertotaloudessa, ilmastonmuutospolitiikassa aktiivisia. Tätä nähdään myös ajatellaan kaupunkien ruokkimista kestävällä pohjalla, niin se on nyt toteutumassa kaupungeissa. Siksi olen todella sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että 2020 erityistä huomiota kiinnitetään vihreämpiin kaupunkeihin ja mitä kaupungit tekevät. Tarjoten tuloksia ruohonjuuritasolla, kun me joskus päätöksenteossa Euroopassa epäonnistumme. Ajatellaanpa autojen puhdistamisesta Euroopan tasolla, emme ole onnistuneet. Ja oikeastaan sitten kaikki pitää toimi, toteuttaa kaupunkitasolla. Tästäkin keskustellaan paljon monissa maissa. Jos me pärjäämme paremmin kaupunkien tukemisessa, niin hyvä, että tällaisia vihreämpiä kaupunkia saadaan. Mieluusti tuen myös päätöslauselmaa. Thank you. And now... Kiitos. Ja nyt seuraavaksi EFDDstä Rova Eevi. Presidente. Anche io Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voin täysipanosti tukea tätä päätöslauselmaa, kun ajatellaan vihreämpiä kaupunkia, niin se on kovin täydellinen aihe jatkossa. Ja se, että kannamme huoltokaupungeista, niin se liittyy vihreimpiin perusrakenteisiin. Sen olisi pitänyt olla sääntö jo aikoja sitten. Valitettavasti kuitenkin tässä on huonosti hoidettu vuosikymmeniä monia kaupunkeja ja, ja nyt sitten ne ovat huomattavasti haavoittumampia. Ja siinä on todellakin yhdessä ilmastolojen kanssa johtanut tuhoisiin seurauksiin. Kuten se on nyt mm. nähty esimerkiksi juuri Italiassa, koillisessa siellä on mukana myös ilmastonmuutoksen tekijöitä. Ja ne, se on johtanut valtaviin tuhoihin, jopa kuolonuhreihin, vaikka nekin olisi pystytty välttämään, jos olisi paremmin kannettu huolta luonnosta, osoitettu perintöä kohtaan suurempaa rakkautta ja löydetty tasapaino myös kaupunkikehityksessä yhdessä ympäristönsuojelun kanssa. Ja tämä ylipäätään tämä ajatus siitä, että kaupungit ovat elinkelpoisia – pitäisi ottaa keskiöön myös tässä päätöslauselmassa. Meillä on tilaisuus siihen ja olen aivan vakuuttunut siitä, että pitää vihreitä perusrakenteita kehittää yhtenä keinona luoda parempi perusta kaupunkielämälle. Eli olen samaa mieltä ehdotuksesta, että 2020 olisi teemavuosi vihreämmille kaupungeille ja ehkä saataisiin myös suunnitelma vihreämmille kaupungeilla 2030 asti. Minusta on myönteistä, että kiinnitetään huomiota tähän, jotta kansalaisetkin voisivat ensi vuosikymmenellä osallistua siihen, että voidaan paremmin mukautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Nimittäin paikan päällä on liian vähän tehty valitettavasti tähän mennessä, mutta olen samaa mieltä kollegojen kanssa, että nimenomaan paikallisella tasolla kaupunginjohtajat ovat jääneet yppö yksin näiden toimien kanssa, kun siihen pitäisi puuttua ei pelkästään paikallisella, alueellisella, kansallisella tasolla, vaan Euroopankin tasolla vielä painokkaammin. Eli totta kai siinä tarvitaan myös strategista kaupunkisuunnittelua, joka sekin perustuisi kansalaisen aktiivisen osallistumiseen niin, että voidaan katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, ymmärrettäisiin mihin suuntaan kaupungit voisivat mennä. Italialaisen tulee Lombardiasta, ja ottaisin esille yhden asian. Minä toivon, kun ajatellaan, että kaupunkikin voisivat yhä enemmän tehdä sen puolesta, ettei mennä absurdisuuntaan kaupunkehityksessä, ettei vain kuluteta, kuluteta alueita, maaperää ja menetetään maisemaa. Ja sitten 2018 saatiin Isprasta myös selvitys maaperän käytöstä. Jos ajatellaan Italiassa maaperän käyttöä, niin sitä huolestuttavalla tasolla häviää kaksi neliömetriä joka sekunti. Lombardiassa esimerkiksi, jos ajatellaan maaperän käyttöä, niin se on johtanut myös pirstaloitumiseen. 52 prosenttia on hävinnyt maaperää muun teollisuuden jäljiltä. Tarvitaan siis kestävää kehitystä, ettei tilanne vielä vaikeutuisi ilmastologiin takia. Ja jos ajatellaan myös se, että päästäisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, varsinkin 15 tavoitteisiin, joka liittyy maaperän kestävään käyttöön. Mekin aiomme vielä tehdä tarkistuksia tähän tärkeään tekstiin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja tähän päättyy varjoesittelijöiden kierros. Täällä on vielä puheenvuoropyyntöjäkin. Herra Jorinho ensimmäisenä. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria felicitar os autores desta... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella yhteisesittelijöitä, jotka ovat tehneet tämän ehdotuksen vihreämpien kaupunkien teemavuodesta. Me kaikki tiedämme, minkälaisten valtavien haasteiden edessä yhteiskuntamme seisovat. Energiatehokkuus, historialliset raken, tai tehoton rakentaminen, ja lisäksi äärimmäiset sääilmiöt ovat lisääntyneet. Kansalaisten olisi siksi myös osallistua tähän siirtymiseen vihreämpiin kaupunkeihin. Toivomme, että komissio takaa rahoituksen tälle eloitteelle. On tarpeen korostaa, että tällä saattaisi olla – vaikutusta myös vähemmän asuttuihin alueihin. Lissabonista esimerkiksi tulee vuonna 2020 eurooppalainen vihreä kaupunki. Euroopan komissio on antanut Lissabonin tämän tittelin. Tämä on seurausta useista aloitteista. Meillä käytetään esimerkiksi Lissabonissa yhteisautoilua. Me olemme parantaneet rakennusten energiatehokkuutta muun muassa. Olen hyvin ylpeä, kun voi nähdä, että Lissabon, Lissabon on nimetty eh, eurooppalaisesti vihreäksi kaupunksi juuri tänä eurooppalaisena vihreämpien kaupunkien teemavuotena 2020. Olen esittänyt päätöslausumaan muutamia tarkistuksia, mutta se on loistavaa lähtökohtaa keskusteluillemme. Kiitos. Kiitos sitten komissio. Herra Uh, Kiitokset puheenvuorosta ja tästä päätöslauselmaesityksestä. Tietenkin olemme iloisia siitä, että Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota kaupunkien viherryttämiseen. Se on jatkuvaa työtä meillä komissiossa ja muutamia esimerkkejä siitä, miten komissio varmistaa, että paikallisella tasolla – ollaan yhä enemmän mukana viherryttämistoiminnassa. Se ei ole pelkästään tärkeää pelkästään kaupunkilaisten elämänlaadun vuoksi, vaan kaikkien. Komissio on tehnyt töitä palkinnon aikaansaamiseksi, eli Euroopan vihreä kaupunki, vuoden Euroopan vihreä kaupunki, ja on mainittu, että Lissabon olisi vuonna 2020 Euroopan vihreä pääkaupunki. Ja se olisi erinomainen tilaisuus korostaa silloin, koska silloin vuonna 2020 meillä on kymmenes juhlavuosi tälle palkinnolle. Se on tärkeä palkinto, joka osoittaa, kuinka kaupunki on monissa asioissa ähm, parantanut toimintaansa, kuten täällä on mainittu, että kaupungista tulisi kestävämpi haluaisimme tehdä enemmänkin yhteistyötä toimielimenä teidän kanssanne, että tekisimme tästä e, yhä näkyvämmän aloitteen ja korostaisimme luonnon monimuotoisuutta, vihreää infrastruktuuria, koska sehän on teidän päätöslauselmanne pääaihe. Tämä on mahdollisuus tietenkin kiinnittää vielä enemmän huomiota poliittisella tasolla kaupunkien viherryttämiseen ja parantamiseen, kaupunkiympäristön parantamiseen. Komissio tekee myös muilla sektoreilla töitä. Tekin korostitte sitä, että mm, vihertäminen on monialaista toimintaa ja paikallinen taso on tässä hyvin tärkeänä osatekijänä. Esimerkiksi maankäyttö, yksi täälläkin puhuneista mainitsi sen luonnon monimuotoisuuden lisäksi. Meillä on ryhmä, missä on toimintasuunnitelma josta järjestetään julkisia kuulemia ja toimintaehdotuksia tehdään sitten poliitikoille, jotta parannetaan maankäyttöä ja luonnon monimuotoisuutta. Mm, ja varmasti ne ratkaisut pääkaupunkistressitekijöille, kuten saastuminen, ilman saastuminen ja veden saastuminen. Ja sitten aivan erityisiä instrumentteja, joita suunnitellaan, koska ilman laatu oli yksi asioista, jonka tekin mainitsitte täällä. Täällä on esimerkiksi äh, komissiolta pyrkimyksiä äh, antaa seuraamuksia, jotta parannetaan kaupunkialueiden ilmanlaatua. Meillä on myös erityisiä hankkeita, esimerkiksi niin kutsut AHUT, hanke, joka alkoi vuonna 2016 vihreiden infrastruktuurien edistäminen kaupunkialueella. Meillä on 20 kaupunkia mukana. Meillä on myös verkosto eh, noin 40 kaupungista Äh, kiitos teidän pilottihankkeenne. Me parannamme tämän verkoston toimintaa, että voimme todella jakaa niitä parhaita käytänteitä, koska te piditte sitä hyvin tärkeänä, että kaupungit voivat oppia toisiltaan ja parantaa tällä tavalla niiden tilannetta. Tämä vuosi oli myös komissiolla äh, korostetusti vihreän viikon vuosi, eli me halusimme viherryttää kaupunkeja ja pidimme tällaisen vihreän viikon ja silloin pidettiin tällaisia pikadeittipalveluita kaupunkien välillä niin, että he voivat parhaita käytänteitä ja esimerkkejä jakaa siitä, miten he ovat viherryttäneet omaa kaupunkiaan ja toiset kaupungit voivat ottaa siitä sitten mallia. Ja sitten rahoituksesta muutama sana, koska se oli yksi asioista, joka mainittiin täällä. Tietenkin paikallistaso on tärkeä riippumatta subsidiariteettiperiaatteesta. Paikallisuus on tärkeä elementti ja myös tämä monivuotinen rahoituskehys, jonka komissio esittää. Äh, kestävyyshän tietenkin on äh, tässä puitteistossa harjoitettua, mutta LIFE-rahoitus, siellä myös otetaan luonto ja biodiversiteetti huomioon ja sitä pitäisi äh, nyt kasvattaa sen budjettia 25 prosentilla. Mm, nämä olivat pääkohtia, jotka halusin ottaa esille ja mielelläni teen yhteistyötä teidän kanssa näistä aiheista. Kiitän. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten aikataulusta. määräkä tarkistun jättämiselle 14. marraskuuta kello 11. Äänestys päätösloman esityksestä Envissä 6. joulukuuta. Keskustelu äänestys täysistunnosta tammikuun istunnossa. And now we move to the next item, which is... Sitten seuraava kohta. Keskustelu herra Björn Hansenin kanssa. Ekhan pääjohtaja. Pyytäisin, että tulisitte tänne podiumille. We are going to have a long discussion. Mm, pitkä keskustelu edessämme. Istukaapa tähän, kiitos. Two quite Kaksi aika tukevaa asiakirjaa, jotka on meille toimitettu. Ensinnäkin 2017 yleiskertomus, toinen, joka liittyy ohjelma-asiakirjaan 2020 asti. Pyytäisin, että esitätte yhteenvedon näistä kahdesta aiheesta, kuten on esitetty tässä asiakirjassakin varttiaikaa, jos sopii sitten jatketaan keskustelua sen pohjalta jäsenten kanssa. Eli kiitos vielä, että tänne tulitte. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olkaapa hyvä. Thank you very, very much, Mr. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvä yleisö. Kiitos paljon tästä kutsusta tulla puhumaan tälle valiokunnalle Euroopan kemikaaliviraston työstä. Ja todellakin sen roolista tässä suuremmassa kokonaiskuvassa Euroopassa. Tämä on nyt ensimmäinen kertani, täällä vuoro, vuosittaisessa vuoropuhelussa. Odotan illalla myös näitä tulevia kokouksia, mutta aloittaisin nyt ensimmäisellä kerralla hieman henkilökohtaisista kommenteista ja sitten vedän yhteen muutamia seikkoja vuoden 2019 ohjelmastamme, mutta myös seuraavien viiden vuoden ja seuraavan kymmenen vuoden suunnitelmastamme nyt olen melkein vuoden, melkein vuoden ollut tässä virassa ja melkein vuosi sitten istuin melkein juuri tässä samassa tuolessa ö, omassa vahvistamiskuulemisessani. Kävin vuoropuhelua teidän kanssanne, kanssanne ja tälleen siis minulle vahvistettiin tämä virka, niin nyt melkein vuoden jälkeen tässä työssä ja mainitsin tämän jo vuosi sitten. Nimittäin minua kiinnostaa va- valtavasti politiikan ja tieteen yhteistyö. Ja nyt kun olen vuoden ollut tässä työssä, niin, niin tämä asian kiehtovuus on edelleen hyvin käsin kosketeltavissa ja on nyt hienoa saada myös poliittisen puolen kanssa keskustella. Olen siis edelleen innolla tässä työssä mukana ja täytyy sanoa, että minua olen saanut paljon myös tukea koko virastolta, mutta myös sihteeristöltä, mutta myös hallintoneuvoston jäseniltä ja muilta tahoilta, jotka ovat olleet hyvin kärsivällisiä ja avuliaita ja auttaneet minua tottumaan uuteen työhöni. Kävin läpi nämä normaalit ja askeleet. Ensiksi olin hieman eksynyt, sitten oli tällainen kuheruskuukausi ja nyt olen varmasti sitten menemään yhä syvemmälle tähän työhön ja johtamaan virastoa vuoden 2019 läpi ja sitten ja seuraavien viiden vuoden ja kymmenenkin vuoden ajan. Tästä haluaisin puhua teidänkin kanssa. Jos katsomme ensiksi vuoden 2019 haasteita ja siitäkin pidemmälle hieman, niin jos ensiksi voisin puhua vahvuuksistamme ja sitten siitä, miten voisimme näiden vahvuuksien avulla vastata haasteisiin, niin selkeästi tiesin tämän jo ennen kuin ryhdyin tähän virkaan ja nyt olen nähnyt tämän, kun olen eli, eli eri ö, komietoiden ja eri ECHN e, e tahojen, tahojen kanssa keskustelut olen nähnyt, että meillä on valtavasti osaamista kemikaalilainsäädännön toimeenpanosta. Meillä on hyvä synergiaa olemassa eri lainsäädäntötekstien välillä ja me olemme hyviä myös siinä, että me takaamme johdonmukaisuuden eri lainsäädäntötekstien välillä. Kemikaalivirastossahan me me myös tuotamme tietoa, jota käytetään myös muiden lainsäädäntötekstien toimeenpanossa, jota me, jota, josta me emme vastaa kemikaalivirastosta, joten, joten meidän pitää vastata esimerkiksi siitä, että me annamme tarvittavat tiedot elintarviketurvallisuusviranomaisille esimerkiksi sellaisesta muoveista, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. No sitten vuoden 2019 haasteet Aloittaisin tästä luokitus- ja merkintäkertomuksesta, joka tulee komissiolta. Se osoittaa sekä vahvuudet että heikkoudet nykyisessä toimeenpanossa. Me kemikaalivirastot noudatamme täysin komission suosituksia ja toimenpiteitä tässä yhteenvedossa on nähtävissä, että kemikaalivirasto on hyvällä tiellä, mutta meillä on vielä paljon myös parantamisen varaa. REACH sinällään on myös tehokas. Se tarkoittaa sitä, että REACHin mekanismit saavuttavat kyllä tavoitteensa, mutta REACH ei ole vielä tehokas. Meidän on lisättävä tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Vielä pitkä matka on edessämme, jotta saavutamme REACHin asettamat tavoitteet ja myös nuo tavoitteet, jotka asetettiin tuolla maailmanlaajuisessa kestävän kehityksen huippukokouksessa. Eli suunta on oikea, mutta meillä on vielä paljon matkaa kirittävänä. Me kemikaalivirastossa olen valmiita tarttumaan tähän haasteeseen ja olemme todistaneet tämän myös työohjelmallamme ja työllämme, jota teemme perustuen siihen kaikkeen kokemukseen, jota olemme keränneet tähänkin mennessä vuotta 2019 varten siitäkin pidemmän. Meillä, tässä siis puhuin ensiksi Richistä ja luokituksesta ja merkinnöistä. Ja meillä on myös kaksi muuta asetuks, asetusta, joita toteutamme biosidivalmisteasetus. Öö, siinä olemme hieman tässä tarkistusmenettelyssä viivästyneet öö, ja biosidi bio, biosiidien kohdalla uutuus on se, että voidaan ö, hakea EU-tason lupaa samalla tavalla kuin REACHin mutta olemme siis hieman jääneet jälkeen tässä e ohjelmassa Tämä ö, on johtanut myös siihen, että tai se johtuu myös siitä, että meillä on pulaa resursseista, eli tavoitteena on nopeuttaa tätä ohjelmaa ja sitten rahoittaa tätä tuota biosidiohjelmaa edelleen. Ja sitten tämä ilmoitettu ennakkosuostumus, sitä koskeva asetus, mutta no, tämä kuulostaa tekniseltä, mutta siinä toteutetaan siis Rotterdamin yleissopimusta se siis takaa sen, että tietoa jaetaan maailmanlaajuisesti vaarallisista kemikaaleista ja taetaan siis niiden turvallinen käsittely. Tämä yleissopimus on ollut erittäin onnistunut eh, ja me, tämä on aiheuttanut meille enemmän työtä kuin eh, olemme odottaneet, mutta olemme sen kanssa kyllä pärjänneet. Tämä osoittaa siis myös sen, miten, miten onnistunut tämä yleissopimus on ollut vaarallisten kemikaalien rajoittamisessa, mutta tämä on siis lisännyt myös meillä työtaakkaa. Ja sitten vuonna 2019, mutta senkin jälkeen, me kemikaalivirastossa olemme saaneet myös uusia tehtäviä, olemme ylpeitä siitä ja kiitollisia, mutta olemme myös sitä mieltä, että meidän on löydettävä synergioita myös eri tehtävien välille ja EU, eri EU-kemikaalilainsäädäntötekstien välille meidän on siis, yksi tehtävistämme on taata tämä synergia, mutta se on myös aina samalla haaste. Me olemme tällä hetkellä yhteispäätösmenettelyssä, tai anteeksi, sitä kutsutaan tavanomaiseksi lainsäätämisjärjestykseksi nykyään. Tämä on siis nyt neuvostossa tämä pysyviä organisia yhdisteitä koskeva asetus siinä ehdotan niin sanotun myrkyskeskuksen perustamista ja se olisi tuo selkäranka, olisi siis kansallisia myrkytyskeskuksia, jotka neuvoisivat kansalli- kansalaisia myrkytystapauksissa. E, esimerkiksi neuvottaisiin, miten toimia tilanteessa, jossa lapsi on esimerkiksi jotain, ö, ö, jotain pesuainetta ö, esimerkiksi niellyt. Ja lisäksi kyse on myös työterveydestä ja siitä, että asetamme ylärajat kemikaalialkistuksille työssä. Lisäksi me olemme luoneet tietokannan, jossa jaetaan tietoja kemikaaleista tietyissä materiaaleissa. Näin voimme edistää myös kiertotaloutta. Kaikkien näiden uusien tehtävien toteuttaminen on ollut meille kunnia mutta se on tietysti myös haaste viraston henkilökunnalle, mutta olemme valmiina tarttumaan tähän haasteeseen. Kun katson nyt vuodessa 2019 pidemmälle seuraavia viittä tai kymmentä vuotta, niin ehkä kaksi pääseikkaa pitäisi mainita. Ensinnäkin me olemme nyt valmistelemassa strategista suunnitelmaamme. Se määrittelee siis sen, mikä on kemikaaliviraston suunta seuraavien viiden vuoden ajan. Meillä on tiettyjä prioriteetteja, joihin haluaisimme tarttua. Yksi niistä on se, että parannamme edelleen toimintamme ja paremmin tunnistamme huolta aiheuttavat kemikaalit ja myös tuemme Äh, komissiota äh, sen työssä siitä, miten tällaisia kemikaaleja pitäisi säännellä. Ja äh, tämä on siis yksi prioriteetti. Yksi prioriteetti on se, että varmistamme, että tietoa siirtyy toimitusketjussa eri toimijoiden välillä kemikaalivirastosta annamisessa tietoja myös jatkokäyttäjille ja kuluttajille niin, että hekin voivat käyttää turvallisesti kemikaaleja. Ja kolmas prioriteettimme on niin sanottu integraatio. Me haluamme sekä REACHin, sitä REACHin ja CLPn kohdalla toimia niin, että ne vaikuttavat myös muuhun EU-lainsäädäntöön. Me haluamme varmistaa, että näiden kahden asetuksella, asetuksen kohdalla meidän tekemämme työ myös vaikuttaa muuhun lainsäädäntöön ja myös EUn kansainväliseen kemikaali, kemikaalilainsäädäntötyöhön. Nämä kolme strategista tavoitetta tai prioriteettia liittyvät tiiviisti siihen, mitä komissiokin on maininnut omassa kertomuksessaan. Komissio sanoi, että potentiaalia on olemassa eh, eh, johdonmukaisuuden ja synergian suhteen EU-tasolla. Ja sitten kun katsotaan vielä pidemmälle tulevaisuuteen, niin tietysti monivuotiset rahoituskehykset ovat tärkeä tuleva haaste. Tehän keskustelette myös niistä meidän näkökulmastamme virastolla on keskeinen rooli. Virasto voi taata johdonmukaisuuden lainsäädännössä ja jos se on komission ja neuvoston tavoitteena, niin silloin me haluaisimme kyllä vakaan rahoituksen viraston toiminnalle ja näin voisimme sitten jatkaa työmme integroimista ja myös, vaikut, myös tietojen antamista muuta lainsäädäntöä varten, joka ei ole suoraan meidän virastomme soveltamisalassa. Kiitos paljon vielä kutsusta tänne valiokuntaan. Odotan innolla nyt keskustelua kanssanne. Uh, Kiitoksia tästä alustuksesta ensinnäkin. Valiokunnan yhteyshenkilö saa puheenvuoron. Herra Pieka. E, Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitos pääjohtajalle tästä sekkaperäisestä alustuksesta teidän toimintanne tiimoilta. Teidän nimitettiin pääjohtajaksi ensimmäinen tammikuuta kuluvaa vuotta. Eli olette ollut virassanne noin kymmenisen kuukautta. Se ei ole kovin pitkä aika, riittävän pitkä aika kuitenkin, niin että saa jonkinlaisen yleiskäsityksen virastosta ja sen toiminnasta. Siinä ja se ehtii nähdä, mitä vielä pitäisi tehdä. Tietäkseni te haluatte keskittyä olennaisimpaan strategiaan. Esimerkiksi kun ajatellaan kysymystä tiedonjaosta, kun on kyse kemialeista. Haluatte, että ECHA olisi myös tieteellinen keskus. Näin se voisi myös ottaa hoitakseen joitakin asioita, jotka liittyvät muun muassa kemikaalien turvallisen käyttöön. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla teidän alustustanne Tästä puhuttiin jo oikeastaan aiemminkin aamupäivällä. Minä olisin kiinnostunut päätelmistänne REACH-asetuksen ja muun toiminnan osalta virastossa. Tämä koskee varsinkin sitä, että luotaisiin uusi tietokanta niin ikään olisin kiinnostunut tietämään enemmän jäteasiasta, minkälaisia varastointikeskuksia voisi olla muun muassa myrkyillä ja biosideillä. 2018 on tärkeä vuosi ollut, koska se oli rekisteröinnin osalta määräaika silloin, kun on kyse vienti- ja tuontiyrityksistä silloin, kun on kyse yli tuhannen tonnin määristä. Niiden piti rekisteröityä todeta tiedot kemikaaleista. Eli minä olisin kiinnostunut kuulemaan, mistä aineista oli kyse. Eli mitkä maat tulevat kyseeseen ja mitkä määrät kuljetus on tärkeässä asemassa. Lisää haluaisin tietää myös rekisteröimistä ja tuontiluvista kemikaalien tuonille Eurooppaan. Lisäksi olisi mielenkiintoista tietää rekisteröintitietojen laadukkuudesta kuulemma kolmasosa kemikaaleista, jotka on hyväksytty tuontiin ovat kyseenalaisia. Ajatellen niiden turvallisuutta. Lisäksi on ollut puhetta siitä, että kemikaalia kulkee ilman mitään valvontaa Euroopassa. Ehkä Ekhan pitäisi olla tässä erityisen valppaana tehdä yhteistyötä Euroopan eri elinten kesken. Kun nyt olen tekijä, mutta myös lääkäri, haluaisin korostaa sitä, että ei pitäisi myöskään unohtaa kansanterveyttä. Totta kai suuri osa tästä työstä on yritysten harteilla. Heidän täytyy pystyä osoittamaan, että markkinoilla olevat kemikaalit ovat turvallisia. Mutta esimerkiksi saksalaisen kemikaaliturvallisuuslaitoksen mukaan jo jopa kolmannes kemikaaleista, jotka on rekisteröity Ritsin nojalla, liittyy myös siihen, onko tarjolla turvallisuudesta luotettavaa tietoa. Toisin sanoen tästä saattaa olla myös haittaa, kun ajatellaan tätä poliittista keskustelua ja eikö toimintaa. Tiedän toki, että on joitakin huolenaiheita olemassa, myös siis ekan piirissä. Myös yleisemminkin ihmiset ovat huolestuneita Eli miten me voisimme tehdä tästä strategiasta läpinäkyvämmän, jos todellakin on niin, että kolmannes kemikaaleista eivät ole riittävän turvallisia, kun ei ole riittävästi selvityksiä. Siis jos ei ole selvityksiä, niin se välttämättä tarkoita, että ne ovat turvattomia kemikaaleja myöskään. Tämä ei vastaa riitysasetusta. asetusta Eli ensin pitäisi keskittyä tarkkaan rekisteröintiin. Jos rekisteröinti ei ole tapahtunut asianmukaisesti, niin sitten seuraavassa vaiheessa prosessia ei voida mennä eteenpäin ennen kuin on saatu myönteinen päätös. Niin että voidaan antaa lupaa markkinoille tuomiselleen. Toisin sanoen, avoimuus kaiken tiedon kohdalla. Esimerkiksi kun yritykset eivät ole tarjonneet kattavaa tietoa, niin avoimuus on todella perusteltavissa. Ehkä meidän pitäisi myös julkistaa tätä tietoa laajemmin. Tiedän toki, että tässä voi olla jopa arkaluontoistakin tietoa mukana – mutta on erittäin tärkeää, että ECHA on uskottava virastona. ECHA pitäisi myös tässä työtä myös tavallisen kansalaisten hyväksi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Rivasi seuraavaksi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa parlamenttiin tänne valiokuntaamme. Minä Pyytäisin vähän tarkempia tietoja, koska Saksan ympäristövirasto ja VFR ovat hyvin glyfosaattiasiassa eh, hyökänneet eh, mitä tässä oikeastaan tapahtuu? Meillä on tällaisia molekyylejä, jotka kiertävät Euroopassa. 2007 on tehty arviointi, missä nyt mennään. Onko jäsenvaltioiden välillä jonkinlaista jakautumista ja vuodesta 2015 valmistajien pitää nyt laatia tällainen rekisteröitymisasiakirja. Mm, ja teillähän oli tuhansia rekisteröimisasiakirjoja tällä tietyllä ajanjaksolla, joka mainittiin että yksi kolmasosa niitä ei olisi tarkistettu. Mitä te sanotte siihen? Tämä viittaa oikeastaan toiseen valiokuntaan. Jos minä olen valmistaja, lähetän teille tällaisen rekisteröimispyynnön. Yritän katsoa kaikki tutkimukset. Te katsotte myös niitä tutkimuksia, mutta te sitten annatte sen markkinoille luvan tälle aktiiviselle ainesosalle ja sen jälkeen vasta ryhdytte tutkimaan, onko tämä todellinen, todellisesti täydellisesti tehty rekisteröimisilmoitus ja mikä sen toksisuus on. Se on ongelma meille, koska tällä rekisteröinnillä te sallitte valmistajan myydä ja markkinoida näitä tuotteita ja vasta sen jälkeen voidaankin nähdä, että tämä onkin hypertoksinen tämä tuote. Ja äh, säännöissä sanotaan, että 5 prosenttia täytyy analysoida näitä annettuja rekisteröintejä, mutta täytyyhän sen olla enemmän, ei sen nyt olla 5 prosenttia, vaan 100 prosenttia, äh, jos halutaan olla uskottavia. Ja sanotaan, että te tarvitsette enemmän rahaa. No sanokaa kuinka paljon, kuinka paljon rahaa ja asiantuntijoita tarvitaan, koska täytyyhän meidän nyt äh, tarkkoja arvioita asioista esittää. Mitä tulee biosideihin sitten? Minä haluaisin tietää teidän kantanne siihen, että kun meillä on tällaisia tutkimusryhmiä, jossa asiantuntijoiden, kansallisia asiantuntijoita biosideistä kutsutaan mukaan. Miksi siellä on toimialan edustajia? Siinähän on eturistiriita. Miksi alan edustajat ovat mukana tällaisessa asiantuntijaryhmässä, kun tehdään biosidiarviointeja? Tietenkin pitää olla jäsenvaltioiden asiantuntijat, mutta mielestäni näistä työryhmissä ei ole paikkaa teollisuuden edustajille. Haluaisin näistä tarkoista kysymyksistä vastauksen. Kiitän. Niin, kyllä minä luotan EKHAan, eh, Euroopan kemikaalivirastoon, mutta kannattaa parantaa näitä asioita juuri nyt ja kysyä Euroopan parlamentin edustajilta, että mitä tarvitaan ja miten voidaan parantaa tilannetta, mutta tässä mielestäni BFRn raportti on aika tiukkasanainen. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Eikku seuraavaksi. Thank you, Mr. Chairman, and also thank you to Mr. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Hansenille tästä johdannosta myös. Näistä kysymyksistä varmasti jo huomaatte, että olemme hieman yllättyneitä tuosta johdannosta. Minä ainakin olen yllättynyt siitä, sillä me tiedämme hyvin, sillä tietoja on vuodatte ja varmasti eh, sanotte, että no, tämä on aivan ollut tiedossa ollutta tietoa, mutta se ei tee asiasta huonompaa tai parempaa. Kyllä tämä on silti edelleen iso ongelma. Tässä nyt on kyse REACHin perusasioista. Vuonna 2007 tämä alkoi ja vuodesta 2010 lähtien ö, eh, eh, on valtavia valtavia määriä tällaisia ö, asiakirjoja, joita ei ole saatu tarkasteltua nyt sitten, jos tässä vaiheessa tulemme siihen tuloksen, että yksi kolmas osa näistä kemikaaleista, jotka ovat EUn markkinoilla, niiden tarkistusprosessi ei ole äh, kattava. Jos sanotte, että, no, äh, että voitte tarkistaa vain 5 prosenttia asiakirjoista, no paljonko asiakirjoja on ehkä 40 000, äh, no siitä siitä tarkistatte 5 prosenttia ja miten monta lupaa on hylätty, no ehkä 4 tai 5, eihän tämä siltikään vastaa tämän luku. E, eli kyllä REACHin perusperiaate on se, että e, ei tietoja, ei markkinointilupaa. Jos kolmas osa tuotteista, tuotteista markkinoilla on sellaisia, että niillä ei ole kattavaa lupaprosessia takanaan, niin ei niiden pitäisi silloin olla markkinoilla. Miten nyt, nyt sitten tapahtuu, viittaatteko todella sitten kansallisiin viranomaisiin ja siirrellään vastuuta ympäriinsä? Onko tämä, tämä todella tämä todella tätä peliä, mutta Richissä sanotaan, että jos tiedot ei, tietoja ei ole tarpeeksi, niin se ei tule markkinointilupaa. Ja nyt on aikaa, että te otatte vastuuta ja myös näytätte tai huolestuneita asiasta. Me emme sano, että nämä kemikaalit ovat vaarallisia. Ongelmana on se, että emme tiedä, ovatko ne vaarallisia vai ei. Ja tässähän on kyse siis isovolyymisesta, määrällisesti hyvin isovolyymisesta kemikaalista 95 prosenttia kaikesta volyymista ne kattavat. Nyt on aika, että hyvin selkeästi tiedotatte myös siitä, missä, missä mikä aineen kohdalla on tehty mitäkin toimia, miksi nämä tuotteet ovat edelleen markkinoilla. Ja sitten puhuitte tästä yhteisymmärrysasiakirjasta ja puhuitte puhuitte eh, tietojen laadusta, mutta tätä retoriikkaa, olemme kuulleet kemikaalivirastosta jo vuoden. tässä ei ole kyse tietojen laadusta, vaan siitä, että ei ole tietoja. Tässä on kyse myös EU-lainsäädännön rikkomisesta ja teidän pitäisi tehdä asialle jotain. No sanoitte, että tarvitsette, tarvitsette enemmän henkilöresursseja. Eh, no mutta sanokaa sitten, paljonko eh, tarvitsette, tarvitsette enemmän henkilökuntaa, sillä ette voi piileskellä pelkästään tämän takana, olen, no sataprosenttisena ehkä e, emme voi olla sataprosenttisesti varmoja, mutta meidän pitäisi olla ainakin sataprosenttisesti varmia, varmoja siitä, että nämä lupamenettelyt hoidetaan sataprosenttisesti. Kemikaalivirasto on jo vuosia luvannut parantavansa asiaa, mutta nyt ainoa, mitä olemme nähneet, on pelkästään tämä yhteisymmärrysasiakirja. asiakirja kemikaalivirastolla on kuitenkin vastuu REACH-asetuksen alaisuudessa. Kemikaaliviraston on taattava se, että nämä prosessit ovat kaiken kattavia. Jos, jos kemikaalit eivät tätä prosessia käy läpi, niin silloin näiden tuotteiden ei pitäisi päästä markkinoille. Ei pitäisi puhua mistään yhteisymmärrysasiakirjoista kemian teollisuuden kanssa. Ei se ole mikään ratkaisu. Kiitos. Sitten Olwen Martin, jos hänellä on jotain sanottavaa, kerrottavaa, kysyttävää, olkaapa hyvä. Okay, um... Dr. Martin. tohtori Martin on parlamentin edustaja Ekhan hallintoneuvostossa. Se on hänen asemansa josta hän nyt puhuu. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Ensinnäkin kiitän tästä ensimmäisestä tilaisuudesta puhua kanssanne ja edustaa teitä Ekhan hallintoneuvostossa. Ensimmäinen vuosi on ollut juhlintaa, muutoksia ja haasteita. Sekä Ekha ja Reach juhlivat kymmenettä vuottaan 2017 ja nyt on syytä pohdiskella myös kuljettua taivalta ja mitä on jo saavutettu virastossa. Niitä on yli ja ohi, mitä on saavutettu 88 jäsenvaltiossa. Me olemme asettamassa uusia suuntauksia, uusia järjestelmisiä, korjauksia oleviin järjestelmiin, muun muassa Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Taiwanissa, Turkissa. 2018 oli myös vuosi, jolloin piti viimeistään vähän myrkylliset aiheet rekisteröidä. Ja kun nyt olen yhdistyneessä kuningaskunnasta, niin olin vaikuttunut siitä valmiudesta ja logistiikasta, joka oli selvitty tästä määräajasta Brexitistäkin huolimatta. Vuosi on ollut muutokset täynnä. Sinne on tullut uusi pääjohtajana minun aikanani, mutta edelleen haasteita riittää. Vaikka 2002 aineita nyt itse nojalla rekisteröidään, niin tarvitaan kohennusta kuitenkin tietojen laadussa, ja se on hallintoneuvostonkin esityslistoilla ollut. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä aiheena, eikä hän saanut uusia tehtäviä, ja varsinkin kun ajatellaan vaarallisia kemikaaleja eri tuotteissa, kansalaisena ja myös tutkijana, täydestä sydämestäni kiitän tästä hankkeesta. Aina voidaan oppia oppia lisätutkimuksesta, kun ajatellaan myös kierrätystekniikkaa, vaikka on niin paljon vielä tietämättä jätteen sisällöstä eri tuotteissa. Asetus vie eteenpäin innovaatio varmasti tälläkin saralla olen vakuuttunut, että Ekhalla on asiantuntemusta selvistyä näistä haasteista. Mutta menestys riippuu toki myös toimintaelinten tuesta, kuten parlamentinkin tuesta, ja sitten myös varoista. Ja kun nyt edustan teitä hallintoneuvostossa, niin Ottakaa yhteyttä minuun, jos teillä on kysyttävääkin, mikä on turvallisuudesta, ja pyrin vastaamaan parhaita tietojeni niin pohjalta ja käytän kaikkia tiedonlähteitä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Pyytäisin, että komissio herra Flue, jos hänellä on jotain annettavaa. No. Good, very short. Thank you for giving me the floor. Kiitokset puheenvuorosta. Herra Hansenhan on viitannut jo näihin pääkohtiin ja minä voisin vain vastata näihin lisätehtäviin ja resursseihin, että me teemme läheistä yhteistyötä kemikaaliviraston kanssa, että se pystyy täysin toimimaan myös näiden uusien tehtävien kohdatessa tietysti komission operatiivisen palvelun kanssa, mutta myös budjettiosaston kanssa komissiossa. Kaikki muut asiat, esimerkiksi tämä rekisteröintiprosessi, sehän on identifioitu jo kysymyksen aiheeksi ja REACH aiheessa olemme esittäneet parlamentille jo tänä keväänä ehdotuksia ja me täytäntöönpanemme toimenpiteitä ei pelkästään rekisteröinnin ja arvioinnin suhteen, vaan yhdessä kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden relevanttien asiantuntijan kanssa. PFR-tutkimukseen viitattiin myös. Se oli hälyttävä tietenkin ja korostaa tarvetta jatkaa työtä tällä saralla ja ehkä mennä pidemmälle kuin mitä me olemme REACHissä määritelleet. Kiitos. Uh, Kiitoksia kovasti. Ja kun tässä nyt oli aika paljon mielenkiintoisia kysymyksiä huomautuksia, niin herra Hansen voi vielä pääjohtajana reagoida niihin. Toivottavasti ehkä vastatakin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very, very much. Kiitoksia kovasti. Yritän vastata kysymyksenä. Kiitos jäsenille lukuisista kysymyksistä. Pahoittelu jos alustukseni ei riittävästi ottanut esille kaikkia aiheita. En halunnut pitkää luettelua tänne tuoda, kun ajatellaan myös komission kymmenvuotiskertomusta. Siinä on pitkä luettelo aiheesta, johon pitää puuttua. Ja minä olen kyllä sitoutunut puuttumaan niihin kaikkiin. Vakuutan siitä. No, aloitetaanpa säännönmukaisuudesta ensin ja sitten vastaan loogisesti sääntöjen noudattaminen ehkä tulee lopussa paremmin esille. Mutta kun se on nyt tässä ollut tapetilla, niin on, kyllä EKHA vahvistaa toimintaansa. Se on minun velvollisuuteni. Niin, että edelleen vahvistetaan, kuten edeltäjänikin teki virastossa. Se on tehtäväni ja velvollisuuteni vahvistaa sitä, ja niin teemmekin. Kyllä, olemme huolestuneita ajatellaan BFRn tutkimuksen tuloksia, ne kyllä vahvistavat selvityksiä ja äh, tietoa, joita me olemme keränneet itse. Me olemme huolestuneita. Emme peittele mitään, emme. Siksi minäkin olen täällä ja minä vastaan suoraan ja jos en pysty vastaamaan, niin palataan asiaan. En peittele mitään. Ehkä aloitan vähän taustatiedoista Puhun rekisteröinnistä, taustatiedosta, puhun tietokannasta, vähän puhun rekisteröinnistä, biosileistäkin. Sitten vielä lopuksi yhteisymmärryspöytäkirja alan kanssa, heidän kantansa tai tehtävänsä siinä työssä, mitä me teemme säännönmukaisuudessa. Sitten voidaan vielä keskustella, jos vastaukseni eivät ole riittävät. Richissä, ja tässä sanon tarkalleen, että me toimilijamme olette, olette siinä vastuussa, mutta kun minä olin komission aikanaan vastuussa näistä kysymyksistä ja kun Richiä suunnittelimme, meillä oli joitakin perustavanlaatuisia valintoja tehtävänämme, eli minkälaista mallia haluamme noudattaa. Meillä oli eri malleja. Ensinnäkin nykyinen järjestelmä, eli nyt käytössä olevat kemikaalit, 99 prosenttia kemikaaleista, joita markkinoilla on, niitä voitaisiin sellaisena käyttää ihan miten teollisuus haluaa ilman minkäänlaista sääntelyä. Toinen äärimalli olisi tiukka lupajärjestelmä, jossa alan pitää toimittaa tiedot, viranomainen käy läpi. Sitten sen myötä voidaan tarjota pääsy markkinoille. Eli noudattavatko tiedot vaatimuksia. Ja kun vaatimusten mukaisuus on selvitetty, niin silloin voidaan tuoda kaupan. No mitä rekisteröinnistä sitten on yli 20 000 ainetta, niin sehän osoittaa, että tämä jälkimmäinen järjestelmä lupamenettely, jossa vaatimusten mukaisuus etukäteen tarkistetaan 20 000 aineksen, aineen osalta ennen kuin pääsette markkinoille – vaikka siihen menisi monta vuotta enemmän kuin nykyään, jota voitaisiin kaikki käydä läpi. Biosideistä esimerkiksi 30, 30 vuodessa käytiin läpi, ja niitä on yli 20 000 olemassa Riitsissä. Eli periaatteessa silloin päätöksentekijöiden valinta oli ei, että lupajärjestelmä ei toimisi. Eli yhdistelmää erotettiin. Eli Ala toimittakoon tiedonsa täydellisinä ja sitten jälkikäteen virasto voi vaatimuksen mukaisuuden käydä läpi. Niinhän me teemmekin. Eli jälkikäteen vaatimuksen mukaisuuden selvitämme ja todellakin en siinäkään peittele mitään. Olen samaa mieltä, olen huolestunut. Mutta totta kai ei voida ajatella, että yritykset toimivat markkinoilla laittomasti. Järjestelmä sellainen, että kaikki nämä tiedot ovat täydelliset, mutta on sitten korkea osa sellainen, joka oli vaatimuksen mukaista. Mutta palaan tähän ongelmaan vähän myöhemmin. Vähän lukutietoja. Meillä on yli 20 000 ainetta siis EU-markkinoilla tullut käyttöön pikkuhiljaa Ritsin myötä. Kaikista tiedoista on rekisteröidyt tiedot, ja nyt on kyse siitä myös, miten ala itse sääntelee kemikaaleja. Ja nyt on sitten meidän tehtävänämme käydä läpi tiedot ja mietimme, sääntelettekö niitä asianmukaisesti, eli pitääkö meidän puuttua jossain asioihin. Sitten hallintoneuvoston parlamentin edustaja totesi, että tämä viime vuosi oli määräaika, eli kaikki aineet ja järjestelmät ovat tietokannoissa. Nyt meillä on paremmin toimiva sisämarkkina niin, että suojan taso on korkeampi kuin aikaisemmin, kun ei ollut mitään järjestelmää. Mutta emme ole ihan niin pitkällä kuin pitäisi olla. Ja sitäkin myöhemmin. Sitten tietokanta. Meillä on tehtävä kuvassamme alusta lukien ollut, ja siitä olen kiitollinen ei pelkästään Ekhan henkilöstölle ja hallintoneuvostolle, mutta myös edeltäjälläni, niin, että on satsattu paljon tietotekniikkaan. Totta kai se perustuu paljolti nimenomaan tietotekniikkaan, niin että voidaan tarjota myös tietoja kuulemista varten internetissä nopeasti ja tehokkaasti, niin että siinä on vähän käsin tehtävää työtä. Ja kiitos tämän tehtävän. Me olemme kehitelleet useita tietokantoja, kuten mainitsin, myrkytyskeskustietokannan, joka on nyt hyvässä vaiheessa, tueten jäsenvaltioita, jotta niillä on vuorokauden ympäri kautta viikon hälytyslinjat auttamassa kansalaisia, kun tapahtuu kotona onnettomuuksia kemikaalien kanssa. Mole myös selittämässä, pitäisikö puitedirektiä varten ja sitten tietokantaa ajatellaan eri tuotteita niin, että voidaan kierrättää ja lajitella paremmin, mutta tarjota tietoa ihmisille, jotka tuotteita suunnittelevat ja miettivät, mitä osia voitaisiin tuottaa ilman kemikaaleja. On kyse paitsi informaatiosta myös innovaatiosta. Se auttaa siis kierrättäjiä myöhemmin. Tämä on yksi alaa, ehkä kaikki tärkein ala, jos käydään keskustelua komission kanssa niin, että on riittävästi varoja. Valitettavasti valiokuntanne tarkistuksessa, myös täysistunnossa, jotta olisimme saaneet vähän lisävaroja tehtävästä selvityksemme, ei mennyt läpi täysistunnossa. Eli nyt kovasti kaivetaan taskun pohjat ja saada varoja ja luoda tämä tietokanta, kun Parlamenttikin sitä aikanaan esitti neuvotteluissa. Mutta kuten komission edustajat totesi, yhteistyötä tehdään ratkaisun löytämiseksi. Oikeastaan tietokäytön kehittelytyössä periaatteessa luodaan yhteisvaikutusta. Käytetään perusrakenteita, käsikirjoja, aika paljon käytetään uudelleen myös sitä tietoa, ja äh, ohjelmistoa, laitteita, joita on olemassa. Eli se on paljon halvempaa kuin jos se tehtäisiin muualla. Ja sitten avoimuudesta. Ehkä myös biosidit huomioiden. Kiitos IT-rakenteemme, niin hyvin vähäisellä manuaalisella työllä, meillä on oikeastaan vain kaksi ihmistä jotka internettiin lataavat tuhansia tuohansia käsikirjoja. Kiitos tämän IT-rakenteen. Eli käytetään aika paljon euroja, mutta henkilöstöä vähän tätä varten. Me julkaisemme, sanoisin, noin 99 prosenttia siitä tiedosta, joka alalta tulee. Silloin kun esitetään pyyntö tietojen luottamuksellisuudesta siitä ehkä maksetaan, mietimme sitä. Ja jos emme välttämättä ole samaa mieltä luottamuksellisuudesta, niin se huomioidaan myös julkaisemisessa. Ihan vain muutama prosentti tiedoista on sellaisia, jotka ovat niin luottamuksellisia. Eli aika vähän on luottamuksellisuuteen verrattu alan puolelta. Suurin osa tiedosta menee internettiin. Eli jos on hakemus, jossa on vaatimuksen vastaista tietoa, niin se on kaikille näkyvissä, kun menee verkkosivuillemme, panee yrityksen nimen ja, ja tämän tiedon, joka siihen liittyy. No, me emme nyt itse sano, että tämä ei noudata vaatimuksia. Meidän mielestämme se oli tehtävämme. Tarjoamme kuitenkin kaiken tiedon, että kuka tahansa voi parantua siihen ja sitten löytää myös yritysten nimet biosideistä puheen ollen. Se liittyy myös läpinäkyvyyteen. Kun ala on mukana, kyllä on mukana, mutta muutkin sidosryhmät ovat. Ei ole kyse vain alan edustajista. Siellä on vihreitä kansalaisjärjestöjä, kuluttajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiäkin mukana. Tässä oikeastaan noudatetaan komission suuntaviivoja asiantuntijaryhmiä varten, että saadaan tasapainoinen edustus se takaa oikeastaan sen, että kaikki äänet pääsevät kuuluvilla, kun päätöksiä tehdään. Mutta me pidämme kuitenkin kiinni siitä, että on kyse vain teknisistä keskusteluista. Poliittisia viestejä alkaa kuulua, niin, niin ei niitä edes välttämättä huomioida tai jopa kiellettä niiden esittäminen keskustelussa. Miksi ala sitten on läsnä kovin usein, esimerkiksi biosideissa – halaisitte hakemuksen, jos hakemukset eivät ole ihan selviä. Siksi on hyödyllistä esittää kysymyksiä. Mitä tällä tarkoititte? Ettei jouduta sitten palaamaan kirjallisen menettelytiedon saamiseksi. Mutta ei sitä suljettuin ovin tehdä, vaan avoimesti kaikkien sidosryhmien ole läsnä. Ja totta kai jäsenvaltiot asiantuntijat mukaan lukien. No sitten vielä BFRn tutkimuksesta ja vaatimuksenmukaisuudesta. Ehkä muutama lukutieto. Me olemme tehneet työtä tämän parissa, enkä minä tässä nyt puolustele. Totean vain, että me, me teemme vaatimuksenmukaisuustestejä. Aika lailla siinä on uurastettu, mutta olen aivan samaa mieltä siitä, että ei se vielä riitä. Seitsemän aineeseen olemme nyt paneutuneet tähän asti. Ja niissä olemme katsoneet kaikki olennaisen tiedon, jotta voidaan sitten esittää tämä aine erityistä huolta aiheuttavana. Eli 700 on käyty läpi, kaksi kolmasoa niistä päätyy siihen tilanteeseen, että tarvitaan lisää tietoa. Eli alan esittämä tieto ei meidän mielestämme vastaa REACH-asetuksen vaatimuksia. Näin ollen edellytämme että tehdään testit, jotta noudatettaisiin REACHiä. Kaksi kolmasosaa. Mutta lähestymistavassamme emme noin vain sattumanvaraisesti valitse aineita, vaan valitsemme ne aineet, joissa on korkeampi todennäköisyys vaatimuksen vastaisuudelle, että me käytämme IT-välineitämme, koska olemme tietotekniikan perustuva virasto, voimme ne yksilöidä helposti, jos on todennäköistä, että ne eivät vastaa vaatimuksia, sen päälle katsotaan myös, mitkä ovat sellaisia, että ne ovat korkeavolyymisia, jotka saavat levitä laajalle, eli altistuminen on isompaa. Mutta kaksi kolmasosa todellakin tarvitsee lisätietoja. Me noudatamme RIS-asetusta. Se ei ole lupa, menettelyjärjestelmä, kuten sitin jo ongelmista johtuen. Emme pystyneet järjestämään lupamenettelyjärjestelmää Siihen menisi liikaa työtä. Meidän täytyy tässä kulkea perässä vaatimuksen mukaisuuden kanssa. Tässä siis muutama lukutietoa. Mitä me sitten teemme? Kyllä minäkin olen huolestunut, kuten henkilöstökin. Juuri nyt me teemme työtä 2019 työohjelman parissa. Siitä keskustellaan ja se hyväksytään myös hallintoneuvostossa joulukuussa. Vaatimuksen mukaisuus on totta kai tärkeällä sijalla, kuten komission edustajakin totesi jo komission selvityksessäkin, eli se on jo valmistellut työssä ensi vuotta varten mukana. Se on tärkeällä sijalla. No se tarkoittaa sitä, että me haluamme enemmän siinä uurastaa, eli ohjata varoja siihen suuntaan ja sitten toisaalta, kun jo vuosien ajan olemme tehneet sen puolesta työtä ja henkilökohtaisen kokemuksenkin myötä, että kymmenen kuukauden ajan, että miten päätöksenteko olisi nopeampaa. Niin, että oikeudellinen ja tekninen selvitystyö olisi oikealla tasolla. Me haluaisimme tehdä enemmän samoilla voimavaroilla, mutta ohjata sitten niitä vielä suurempaan työmäärään. No vielä lukutietoja, kun niitä penää sitten kun meillä on yksi kokopäiväinen työntekijä, niin voidaan tehdä viisi vaatimuksenmukaisuustestiä. Viisi hakemusta voidaan käydä läpi yhdellä henkilöllä, siis vuoden aikana. Eli viime kädessä minä kun edustan virastoa, niin me palvelemme teitä. Ja totta kai me yhdessä tehdään laskelmia. Jos haluatte sataprosenttisesti käydä läpi kaikki korkeavolyymiset kemikaalit, niin panna viiset päät yhteen ja katsotaan, kuinka kauan siihen menee aikaa. Että nykyisillä varoilla selviydytään siitä ja voin kertoa, jos tehokkuudessa vielä petrataan, henkilöstö kehittyy entisestään pätevämpiä, heillä on kokemusta enemmän ja, ja kun se otetaan huomioon, niin katsotaan mihin päädytään ja sitten kertoa, mihin te haluatte päätyä ja sitten voi kertoa, kuinka paljon siihen tarvitaan. Tarvitaan vähän enemmän tietoa kuin tällainen a 4 Ehkä tarvitaan jonkinlainen ohjelma sitä varten, mutta palataan asiaan, jos niin haluatte näiden lukujen kanssa. Mutta todellakin se on tärkeällä sijalla meillä. Me olemme täällä palvelemassa teitä ja kansalaisia – että todella se on huolenaihe meilläkin. Se on tärkeällä siellä ensi vuonna. The memorandum of understanding that we... No sitten Sefinkin kanssa ja Euroveton kanssa meillä on yhteisymmärrys pöytäkirjaa siis metalleista ja on kyse muustakin alasta kuin metalliteollisuudesta. Ja sitten Concardan kanssa myös, joka edustaa offshore-älyteollisuutta, miksi he ei niin, että korvattaisiin sitä, mitä me teemme vaatimuksenmukaisuudessaan. Heidän kanssaan toimitaan niin, että on joitakin tieteellisiä ongelmia joillakin aloilla, jotka ovat niin monimutkaisia, muun muassa kun on öljyissä on kyse tuhansista kemikaaleista seko- seoksissa ja siinä on kyse riskin arvioinnista. Ala on sitä tehnyt ja testannut myös kemikaaleja vuosien ajan. Me olemme miettineet myös tykönämme, voidaanko sitten käyttää heidän kokemustaan. Me päätämme toki siitä, mitä me haluamme tehdä. Mutta näissä keskusteluissa tehdään myös samalla tavalla kuin hakijoiden kanssa lupamenettelyssä mietitään heidän kanssa yhdessä, että me kerromme omista kokemuksistamme heille, että milloin voidaan testauksessa haluta poikkeusta ja milloin ei. Eli hyvin varhaisessa vaiheessa ihan vain auttaaksemme, jotta saadaan parempi hakemus aikaan. Ja kaikki voivat kiinnittää huomiota siihen, mistä olen eri mieltä EKHAN ja alan edustajien kanssa mukaisuudessa. Ei niinkään, että tuhlataan aikaa johonkin muodolliseen menettelyyn, jos selitän asioita, jos kuitenkin on kyse siitä, että noudatetaan vaatimuksia. Eli tehokkuutta siinäkin haetaan. On kyse tiedon ja kokemuksen vaihdosta mutta ei rinnakkain, vaan hyvissä ajoin ennen sääntelytyötä. Toivottavasti tämä jotain selvensi. Ajattelen huolenaiheitani niin, että olen valmis vahvistamaan toimia niin, että en mitään peittele. Jos jotain jäi käsittelemättä, niin voin mieluusti mennä yksityiskohtiin. Kiitos. Thank you very much for this. Kiitoksia kovasti tästä seikkaperäisestä ja suorakusukaisesta reaktiosta näihin kysymyksiin ja huomioihin. Mielestäni meillä on syytä kiittää tästä. Ehkä tässä voidaan jotain hoitaa täälläkin suoraan, mutta pyytäisin, että kohtuajassa kuitenkin, jos kysyttävä vielä on. Totta kai meillä on tilaisuus jatkaa keskustelua myös muissa yhteyksissä Mutta Ekhut ja Rivasi vielä voivat esittää kysymyksiä tai huomioita ja sitten Hansen voi vastata. Thank you, Mr. Chairman. I'll... Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Kiitos tästä herra Hansenille. Uskon kyllä, että tämä on juuri sitä keskustelua, jota meidän on käytävä, sillä tämä on todella huolestuttavaa. Haluaisin vielä lisäkysymyksen esittää näistä luvuista, joita mainitsitte. Sanoitte, että 700 tapausta on tarkistettu. No se ei ole 5 prosenttia, mutta siihen suuntaan mennään kuitenkin. Kaksi kolmasosa näistä ei noudata sääntöjä. Tiedän, että REACH koskee vain lupamenettelyitä, kun on kyse hyvin huolestuttavasta aineesta, mutta siis näiden tietojen pitäisi vastata sääntöjä. Muutoin tuotteen ei pitäisi olla markkina Jos siis kaksi kolmasosaa ei vastaa, niin kysymykseni teille on, mikä on tavoite ensi vuotta varten näistä ei sääntöjä vastaavista tapauksista, kuinka, kuinka monta niistä haluatte saada tarkistettua ja vastaamaan sääntöjä, ja entä sitten äh, mitä teette äh, sen jälkeen? Kiitokset. On ollut tietenkin valinta tämän mallin suhteen, rekisteröityminen tai rekisteröiminen ja äh, niin kuin lääkkeiden osalta lääkkeiden lupamenettely. Ja meillä oli paljon viivettä minä voin hyväksyä tämän viiveen kemiallisten aineiden suhteen, mutta olisi voitu sanoa, että tietystä päivämäärästä lähtien kaikki valmistajat, jotka tuovat markkinoille jonkun ähm, kemikaalin yhdestä 10 000 tonniin, niin rekisteröidään ja sitten lupa tulee. Koska miten me voimme taata Euroopan kansalaisille, etteivät he äh, joudu altistumaan myrkyllisille kemikaaleille. Emme me voi varmistaa kansanterveyden suojelua tässä. Ja te sanotte, että ei meillä olisi aikaa ja niin edespäin, ja se tällä tavalla markkinoille tuotteita ei pääsisi. Mutta me kaikki saastumme näiden kemikaalien mm, johdosta, ja meillähän on terveyskriisi meneillään. Voisitte kuitenkin sanoa vaikka, että nyt on pakko saada tämä lupa kemikaaleille. Mm, toinen kysymys, eh, kiellot. Toteatte, että joku eh, tapaus ei ole sääntöjen mukainen. Jos ilmoittaja ei ole REACHin mukainen, niin kansalliset viranomaiset ovat toimeenpano ähm, viranomaisina velvollisia äh, reagoimaan. Eli jos äh, te toteatte, että tämä ei ole säännönmukainen, niin sitten kansalliselle viranomaiselle siirtyy tämä vastuu asian kieltämisestä. Voitteko tarkentaa tästä? Kiitos. Sitten vielä herra Piahkin haluaa vielä jotain kysyä. Olkaa hyvä ja sitten herra Hansen jatkaa. Kiitos puheenjohtaja. Tässä tuli monia kysymyksiä. On ensinnäkin hienoa, että olette tulleet tänne ja olette suostuneet tähän avoimeen keskusteluun meidän kanssamme myös näistä riskeistä. Meidän on myös huolehdittava siitä, että virastolla on tarpeeksi resursseja, jotta se voi hoitaa työnsä. Minusta tärkeintä on viraston uskottavuus. Jos REACH ei kysele pelkästään REACHista, vaan muista, muustakin lainsäädännöstä eh, ja niiden uskottavuudesta. Eh, kansalaisia huolestuttaa se, että me käymme edelleen näitä keskusteluista torjunta-aineista ja niiden jäämistä ja muista kemikaalijäämistä. Yhden kysymyksen vielä esittäisin. Kysymyksen, joka on tärkeä monille kansalaisille myös minun jäsenvaltiossani. Nimittäin vaarallisten, vaarallisten aineiden käsittely – ei ole hyväksyttävissä, että tämä ulkoistettaisiin vain kolmansiin valtioihin, eihän se ratkaise mitään ongelmia. Tämä on siis kysymykseni. Kaikkea menestystä teille. Ja nyt, herra Hansen, voitte vastata vielä lopuksi. I'll, I'll start. Kiitos. Aloitan tästä viimeisestä puheenvuorosta ja kiitän tästä uskottavuus ja luotettavuus ja tämä isompi kuva ja suhteet ja jätehuollon kanssa ja EUn johtava rooli siinä, miten vaikutetaan kemikaaleja ja jätevirtoja kansainvälisesti, on tärkeä. Ja sitten ne luvut, olen samaa mieltä. Se on se pohja ja perusta, mille voidaan sitä uskottavuutta ja luotettavuutta rakentaa, mutta voimme myös kansainvälisen menestyksekkään kemikaali- ja jäteagendan luoda tälle pohjalle. Mutta kyllä, tämähän on meidän työmme perusta kahdella tavalla. Jos me emme ole luotettavia, emmekä uskottavia teidän äänestäjienne silmissä, niin silloin me emme täytä tehtäväämme niin kuin meidän pitäisi, eli sitten täytyy muuttaa. Eli se on indikaattori siitä, mitä pitää tehdä. Toisaalta, jos me pystymme tähän, silloin me suojelemme kansalaisia, koska kansalaisten silmät katsovat kriittisesti asioita ja jos me pystymme tähän kritiikkiin vastaamaan, niin silloin me onnistumme tehtävässämme, koska tyydytämme sitten molempia osapuolia. Kysymys tästä, tai ehkä pitäisi sanoa ensin se, mitä minä näen kemikaaliviraston työssäni ja minun pienellä leimallani tällä isolla sivulla, niin kaksi hyvin tärkeää asiaa on, kun saavutetaan tätä uskottavuutta ja luotettavuutta sitä myötä kansalaisten silmissä työssämme, mitä teemme. Yksi on, että pystymme vakuuttamaan kansalaiset, no ei vakuuttamaan, koska se, se on ikään kuin että se ei olisi totta, mutta että kansalaiset näkevät, että me, meidän, me tehostamme työtämme, että meidän tehokkuutemme kasvaa, eli että he saavat vastinetta niille maksetuille veroille. Ja toinen on sitten johdonmukaisuus. Johdonmukaisuus on yksi niistä asioista, jotka olivat glyfosaattikeskustelun takana, eli epävarmuudet ja epäjohdonmukaisuus jotka johtavat sitten tähän, mutta muitakin esimerkkejä, jos meillä on aikaa, mutta kun ei, niin en mainitse, missä epäjohdonmukaisuutta on hyvistäkin syistä, mutta on vaikea selittää sitä. Siksi uskon, että yksi peruskeinoista saavuttaa tätä uskottavuutta ja sitä myötä luotettavuutta on käyttää näitä synergioita hyväksi ja kemikaalin säännöstö reaching kautta mm, antaa toimivallan käyttää niitä synergioita ja olla johdonmukainen ottamalla lisätehtäviä liittyen näihin asioihin ja saada sitä siihen kemikaali kokonaissäännöstöön mukaan. Ja se luo sitä uskottavuutta ja luotettavuutta. Mitä tulee sitten näihin jäteasioihin? Minä olen kemian ihminen, olen 30 vuotta tehnyt töitä kemikaaliasioiden piirissä, se on intohimoni, niin minä näen maailman kemikaaleina. Tämä sali koostuu kemikaaleista eikä mistään muusta, paitsi parista orgaanisesta organismista siellä kemikaalien joukossa. Ja jätteet ovat kemikaalivirtoja minulle. Niin ollen eh, jätepolitiikka ja kemikaalipolitiikka on yhtä ja samaa, paitsi kemian, eh, kemikaalipolitiikassa ihmiset katsovat yleensä materiaaleja ikään kuin asiana – tai jonain, mutta minä näen sen vain kemikaalien yhdistelminä, joskus parempien ja joskus huonompien kemikaalien. Eli jätepolitiikka ja kemikaalipolitiikka on minulle sama asia. Ja kemikaalipolitiikka jälleen kerran on että integroidaan nämä asiat paremmin. Mitä tulee sitten myrkkyjen varastoimiseen, se ei ole meidän toimivallassamme tällä hetkellä – ja se liittyy paljon, jos myrkyillä tarkoitatte siis vaarallisten eli vanhentuneiden kemikaalien säilömistä. Se on yleensä jätelainsäädäntöön kuuluva asia, mutta tietenkin kun kompetenssia saadaan sieltä kemian näkökulmasta, niin tämä on tärkeä asia, miten esimerkiksi vanhentuneet torjunta-aineet, lääkkeet, muut, miten ne käsitellään. Se on jätekysymys, mutta meidän tietotaitomme ja osaamisemme voi vaikuttaa siihen palatakseni sitten näihin lukuihin, kyllä vain haluamme lisätä en voi tässä sanoa, ja tämä voi vaikuttaa nyt tekosilta, mutta äh, iskekää takaisin vain 12 kuukauden kuluttua. Minä olen vasta ollut 10 kuukautta tällä pallilla ja me työstämme nyt työohjelmaa, joka hyväksytään joulukuussa hallintoneuvostossamme ja siinä vaiheessa me voimme sanoa, mitä me tarkalleen tulemme tekemään. Se, mitä minä pyrin tekemään ja työntekijäni kemikaalivirastossa on että me haluamme löytää ne kemikaalit, joilla on eniten väliä niin sanotusti eh, liittyen siihen, että jos ne eivät noudata lainsäädäntöä. Joskus tämä työ on yhden kemikaalin eh, osalta paljon enemmän kuin, kuin monien muiden yhteensä. Ja henkilöstökemikaalissa ei lannistu siitä, että se ottaa käsitelläkseen monimutkaisen tapauksen mm, eh, ja että ottaisi näitä helppoja sitten paljon, että saisi paremmat numerot. Mutta toisaalta totta kai minä haluan tehdä paljon työtä myöskin. Eli yritän nyt nämä kaksi sovittaa yhteen. En ole vielä pystynyt siihen kovin hyvin työntekijöiden kanssa, mutta voitte kysyä minulta vuoden kuluttua, missä mennään ja miten olemme tehneet enemmän kuin aikaisemmin ähm, sääntöjen noudattamisessa, mutta saatte sitoumukseni, että minä kyllä pyrin tähän, teemme enemmän – me ponnistelemme enemmän tätä sääntöjen noudattamista valvomaan. Ehm, tietenkin näiden tapausten määrä ja niiden arvioiminen on vaikeaa. Tällä hetkellä arvio on 200 kemikaalia vuodessa ja olemme menossa enemmän ähm, aineiden suuntaan ja tässä pyritään nyt tiivistämään toimintaamme, kiihdyttämään vauhtia, mutta jos me löydämme 200 ainetta, jotka kattavat 30 prosenttia kemikaalin volyymista ähm, markkinoilla, niin se on parempi kuin jos meillä olisi 300 ainetta, jotka kattaisivat vain 10 prosenttia kemikaaleista markkinoilla. Äh, olen varovainen näiden lukujen kanssa, mutta tulen kertomaan teille vuoden kuluttua, missä mennään ja osoittamaan, että tie on äh, kehityksen tie. Kiitos. Kiitoksia vielä vastauksista tänne tulosta, avoimesta suorakusaisesta keskustelusta. Varmasti se jatkuu myös jatkossakin tässä hengessä, kuten nytkin. Ja sitten valiokunnan seuraava kokous. Meillä on tulossa seuraava kokous ensi maanantaina 19. ja 20. marraskuuta myös maanantai ja tiistai kahden viikon päästä. Ja näin voidaan päättää tämän päivän valiokunnan kokous. Kiitos läsnäolosta ja aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun. Kokous päättyy. Thank you. I realized I forgot one bit. Sorry. Well, you, you, can... <laughs> yeah. Yeah. It was the issue of enforcement. I forgot to answer that. Yeah, but, um, well, I...